Good morning. Uh, we'll start the meeting now. Hyvää huomenta. Käynnistetään uh, kokous. Kaikki kielet paitsi kroatia ovat käytettävissä. Yksi valiokunnan jäsen Agnes Gunnerius ei ole nyt paikalla, mutta teidän on hyvä tietää, että hänellä on tänään syntymäpäivä. Jos te näette hänet myöhemmin, mutta ehkäpä hän ei ole täällä, koska hän juhlii syntymäpäiviään. Ja informoisin myös teitä siitä, että sääntöjen mukaan tarkistuksia ei käännetä enää kroatiaksi. Sitten meillä on täällä vierailijaryhmä. tänne on kutsuttu 40 toimittajaopiskelijaa Leedsin yliopistosta osallistumaan meidän valiokuntakokoukseemme äänestysten aikana. Ja edustaja Kuneva on kutsunut 21 hengen vierailijaryhmän, joka on paikalla kello 11 ja 12.30 välillä tänään. joten meillä on täällä kuulijoita ei ainoastaan internetissä, vaan myös kokouksen aikana. Kohta kolme esityslistalla. Onko teillä huomautettavaa pöytäkirjoihin? Joten ne katsotaan hyväksytyiksi ilman muutoksia. Kiitos. Kohta neljä. Euroopan keskuspankin vuosikertomus 2013. Annan välittömästi puheenvuoron esittelijälle David Kasalle EPPstä. Olkaa hyvä. President. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Tässä lausuntoluonnoksessa erää tärkeät asiat on otettu mukaan ensimmäiseen luonnokseen. Kuten tiedätte, luonnoksessa on sana määrällinen raja, mutta uskon, että sen hyväksymiseen mennessä täällä valiokunnassa saamme sitä laajennettua. Erityisesti tervetulletta on Euroopan unionin työttömyysasteeseen liittyvä huomautus ja myöskin työpaikkojen luomiseen liittyvät indikaattorit. On totta, että luvut eivät ole hyvät kaikissa jäsenmaissa välttämättä, mutta positiivinen yleinen kehityskulku on hyvä uutinen. Olen EKPn suosituksen kanssa linjoilla sen suhteen, että pitäisi korostaa enemmän talouden vakauttamisessa sitä, että tehtävät toimet ovat kasvuystävällisiä. Talous ja rahaunioniin liittyen EKPn ponnistukset parantaa toimintaa ovat myöskin olleet tervetulleita. Parempi taloudellisten uudistusten koordinointi voisi taata suurelta osalta sen, että toivottu päämäärä saavutetaan. Tämä on hyvin lyhyt lausunto, luonnos. Kiitoksia. Odotan mielenkiinnolla tarkistusta tarkistuksia, joita tulemme tulevaisuudessa saamaan. Kiitoksia. Uh, thank you, Mr. Kasa. Uh, Kiitokset, herra Kasa. Sitten SND-ryhmä. Javier Lopez. Uh, Mr. Lopez is... Herra Lopez ei ole paikalla vielä. Joten ECR-ryhmän Ulrike Trebesius, olkaa hyvä. She is not... Hänkään ei ole paikalla. Vai odottammeko tässä? No annamme sitten puheenvuoron Alderyhmälle. Rova Harkin, te olette paikalla, olkaa hyvä. Uh- kiitos äh, puheenjohtaja ja kiitos äh, esittelijälle hänen lausunnostaan. Ikävä kyllä kävin toista keskustelua, kun hän esitteli aihettansa, mutta olen lukenut tämän lausuntoluonnoksen ja odotan yhteistyötä mielenkiinnolla. Muutama lyhyt kommentti kuitenkin EKPn vuosikertomuksen. En ole tätä ihan yksityiskohtaisesti lukenut, mutta minusta tuntuu kuitenkin, että herra Kasan maalaama kuva on hieman liian positiivinen. Ja on tietenkin tärkeää, että annamme positiivisen kuvan, mutta siitä huolimatta kohdassa yksi äh, hän puhuu EUn työttömyyslukujen vähentämisestä vuodesta 2010 vuoteen 2013, ja tämähän on totta, mutta jos katsotaan vuoden 2012 lukuja, niin te näette, että siinä työttömyysluvut ovat äh, kasvaneet, joten äh, ehkäpä meidän täytyisi nyt hieman tasapainottaa meidän lausuntoamme tältä osin. Ja sitten kohta viisi, jossa hän sanoo, että hän pitää hyvänä EKPn kehoitusta jäsenvaltioille lisätä joustavuutta. No, joustavuudessa ei ole mitään väärää, mutta ei se nyt pitäisi olla ainoa yleinen näkemys, jonka otamme työmarkkinauudistusten kohdalla esiin, koska minä en ole ihan samaa mieltä tästä. Sen lisäksi meidän pitäisi mainita nuorisotyöttömyys myös. Ja siinäpä suurin piirtein se. Muutama muu asia, mutta tämä on oikein hyvä lausunto. Ja tulen tekemään muutaman tarkistuksen ja varmasti teemme hyvää yhteistyötä. Kiitos. Thank you. Uh, I'll now try... Kiitos ja katsotaanpas nyt sitten sitten ECR-ryhmän edustaja Trebesius, olkaa hyvä. Hyvää huomenta. Minä olen myös tarkastellut tätä luonnosta ja on joitakin kysymyksiä, joita tästä herää. Ensinnäkin haluaisin tietää mielelläni, miksi kohdassa yksi tämä luku 20,8 prosenttia, mistä tämä luku tulee, koska siitä syntyy sellainen vaikutelma, että on kysymys voimakkaasta työttömyyslukujen alenemisesta ja ainakaan eurostakin lukujen pohjalta minä en tätä johtopäätöstä voisi tehdä. Sitten haluaisin tietää, mitä on kasvuystävällinen budjetin vakauttaminen, mitä sillä tarkoitetaan, koska Eurovehykkeellä meillä ei ole budjetin vakauttamista eikä meillä ole kasvuakaan. On jotakin kohtia, jotka ovat minusta ongelmattomia, mutta kuitenkin me tulemme joka tapauksessa tekemään erinäisiä tarkistuksia. Thank you. I'll give the floor. Kiitos. Sitten GUE-ryhmän edustaja. Merci, madame la Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kollegamme tästä mietinnöstä. Mutta kuten edeltävät puhujat, minun täytyy sanoa, että tässä on paljon ongelmia. Aivan aluksi. Kukaan ei Euroopan unionissa näe, että työttömyysaste olisi laskenut sillä tavoin kuin tässä osoitetaan. Aivan päinvastaista tällä hetkellä tapahtuu. Ja toisaalta kohdassa kolme, kun palataan talouden vakauttamiseen, joka tukisi kasvua. Kaikki tietävät, että tällä hetkellä kasvu taantuu ja meillä on deflaatiota Euroopan unionissa ja kaikkia sen seurauksia, jotka koskettavat työllisyyttä ja kansalaisia. Ja sitten kohdat neljä ja viisi, joissa uudelleen meille selitetään, että on tarpeen, että keskuspankki suorittaa suuria poliittisia uudistuksia sellaisena, kun niistä on päätty Euroopan unionissa, kun meille sanotaan, että nämä uudistukset koskettavat työmarkkinoita ja joustavuuden kasvattamista ja olosuhteiden parantamista niin, että yritykset voivat luoda työpaikkoja. Kaikki näkevät, että kaikki nämä sanat, joita tässä käytetään, ovat äh, aivan epäonnistuneita nykyisin. Minä en usko, että voidaan osoittaa, että tällainen toiminta yleisesti ottaen olisi todellista ilman muita ulottuvuuksia. Miksei meitä esimerkiksi kysytä, kuinka keskuspankki yksityisille pankeille – jatkuvasti rahaa suuntaa ilman, että tämä kuitenkaan aiheuttaisi kasvun syntymistä tai elpymistä. Tässä on mielestäni paljon ongelmia. Ja minä ehdottaisin, että kävisimme kaikki nämä luvut ainakin tekstistä läpi. Ja mitä sitten tulee suositukseen, joka meidän pitäisi antaa, minä en tällaisia suosituksia kyllä voi lähteä tukemaan ehkäpä muutamia niistä, mutta uskoakseni on vaikea päästä tässä kyllä yksimielisyyteen. Eh, thank you. Eh, I'll give the floor. Kiitos. Sitten Kari Mandeli vihreistä. Oh, great. And it's Mrs. Mrs. Uh, Mrs. is next on the list. Okay. Yeah, we have Mrs. Shall I? Yes, Mrs. is mm. Uh, before you get the floor, those... Ennen kuin saatte puheenvuoron, niin annan puheenvuoron myös Laura Agialle EFDDstä. Onko hän paikalla? On, olkaa hyvä. Buongiorno, grazie Presidente. Eh, abbiamo dei, degli appunti del, delle considerazioni da fare. Me olemme, meillä on kommentteja, jotka liittyvät ehdotukseen lausunnoksi, jonka kollega kanssa, että mitä tulee kohtaan yksi. Voimme uskoa, että makrotaloudessa, makroskoopisessa tilanteessa, jossa yleisesti lasketaan sitä, mikä on ollut kehitys viimeisinä kolmena vuotena työllisyysasteen, työttömyysasteen osalta, niin Haluaisimme sanoa, että tämä erityinen perustelu, ainakin minun maassani Italiassa, hän on kysymys siitä, että kehitys on aivan toisen suuntaista. Ja tässä sanoisimme, että ei ole mahdollista todeta, että työttömyysluvut olisivat alentuneet ilman, että onnetetaan viittaukset yksittäisten jäsenvaltion tilanteeseen, koska muutenhan tämä ei suinkaan heijastele sitä kehitystä, niin kuin väitetään. Sen toinen asia, haluaisin esittää kysymyksen. Mitä kysyisin, miksi täällä puhutaan nimenomaisesta jaottelusta ja puhutaan valtioista, jotka eivät edes kuulu euroalueeseen. Olisi huomattavasti mielenkiintoisempaa, jos tiedettäisiin, mikä, mitä ovat ne luvut, tiedot, jotka koskevat eurovyöhykettä. Ja sitten vielä kysymys, joka liittyy kolmanteen kohtaan. Miten on mahdollista, että kasvua pyrittäisiin taas saman lisää ja työpaikkoja lisää, kun pitää ottaa huomioon äh, fiskaalisopimus, ja sehän on todellakin kaikkea muuta kuin avuksi pienille yrittäjille, jos katsotaan reaalitaloutta. Me olemme sitä mieltä, että ei ole yhteensovitettavissa se, että on selkeitä sitoumuksia, joita halutaan noudattaa, määräyksiä, joita halutaan noudattaa, ja sitten samaan aikaan pyritään samaan aikaan kasvua. Miten nämä ylipäätään voidaan saada yhdistettyä siihen toiveeseen, että saataisiin taloutta elvytettyä? Ja sitten viimeinen kohta on tämä suositus EKP, joka koskee markkinauudistuksia ja suurempaa joustavuutta – ainoa apu tai muotoilla voitaisiin saada uusia työpaikkoja aikaan meidän mielestämme olisi talouden elvyttäminen ja se, että pyrittäisiin lopettamaan talouspolitiikkojen, veropolitiikan homogenisointi ja että reaalitalous saisi uutta rahaa. Pankit, jos pankit esimerkiksi voisivat antaa luottoja pienille yrityksille, voisimme vielä ymmärtää tämän, mutta varat, jotka pankit saavat, itse asiassa nehän, niitähän käytetään pelkästään finanssispekulointiin, ja siksi se on täysin järjetöntä suoraan sanottuna. Sitten vielä lyhyt ajatus, joka koskee kohtaa seitsemän. Nämä ensimmäisen selvityksen tulokset ovat se tärkeitä, mutta olisi tärkeää sanoa, että pohjimmiltaan kuitenkin kulutus yksityistalouksissa on vähentynyt huomattavasti ennen kaikkea minun maassa, niin me olemme keskellä deflaatiota, eli kulutus on dramaattisesti vähentynyt. Ja ensimmäinen, mihin tämä johtaa, on se, että ihmiset joutuvat myymään omaisuutta, että ylipäätään pysyvät hengissä. Thank you. Uh, then I'll... Kiitos. Sitten Sean Simon. Thank you. Um, just... Kiitoksia. Kohtaan viisi liittyen erityisesti. Me emme tarvitse enemmän joustavuutta. Ei joustavuuden suhteen työmarkkinoilla ole ongelmaa. Se työmarkkinoiden osa, jolla on eniten joustavuutta, on nimenomaan se osa työmarkkinoista, jolla töitä on kaikkein vähiten kaikki joustavuus keskittyy nuoriin, vähän päteviin osa-aikatyöntekijöihin, naisiin, iäkkäisiin työmarkkinoiden osa, jolla ihmisillä on kaikkein vähiten oikeuksia, on se, jolla on eniten joustoa, ja sillä on myöskin kaikkein suurin krooninen työttömyys tässä oppi on se, että joustavuutta ei tarvita enemmän, vaan se, että joustavuus, suoraan sanottuna useimmiten on vain toinen sana hyväksikäytölle, ei ole mikään ratkaisu työttömyysongelmaan työllisyysmarkkinoilla. Ei ollenkaan. Me tarvitsemme laadukkaita työpaikkoja, pätevyyttä, investointeja työmarkkinoiden alaportaille – Suoraan sanottuna työmarkkinaongelmat, joita meillä on, ovat kysyntäongelmia taloudessa, ja ne on aiheuttanut niukkuuspolitiikka, jota olemme viime vuodet nähneet. Joten olkaa hyvä te, jotka välitte näistä asioista. Älkää tulko nyt tämän helpon joustavuusmantran viettelemiksi. Pohtikaa sitä, mitä tämä todella tarkoittaa, ja kiinnitämmekö me ollenkaan huomiota siihen, että ei tämä todellisuudessa toimi. Thank you. Uh, I'll give the floor. Kiitos. Dominic Martin seuraavaksi. Merci, Madame euh, le Kiitoksia puheenjohtaja. Minä heti äh, aluksi haluaisin kiittää näistä ehdotuksista ja heti vastaan edelliselle puhujalle, joka viittasi kohtaan numero viisi, sanoen, että joustavuus ei luo työpaikkoja, vaan luo työttömyyttä. Minä en tiedä, mistä maasta hän puhuu, mutta Ranskassa hyvin sitova jäykkä lainsäädäntö, työmarkkinalainsäädäntö aiheuttaa sen, että yrityksillä on hyvin paljon taakkaa, kun yrityksessä on yli 10 tai 50 työpaikkaa ja työnantajat eivät uskalla jatkuvia työsopimuksia tehdä, vaan turvautuvat näihin määräaikaisiin. Ranskassa tarvitsisimme enemmän joustoa siis. Ja sitten tämä kohta yksi työttömyysasteen laskeminen vaikuttaa uskomattomalta, että 28,8 olisi 12 prosenttiin laskettu. Kuten italialainen kollega sanoi, tämä vaikuttaa odota ainakin Ranskankin osalta, mutta tämä työttömyyden lasku johtuu siitä, että osa-aikatyöt ovat vähentyneet tai epätyypilliset työpaikat. Ja olemme havainneet, että lähestulkoon kaikissa jäsenmaissa, äh, niissä jäsenmaissa, jotka ovat euroalueeseen kuulu, äh, työn tekijöiden korvaukset ovat kasvaneet. Olisi mielenkiintoista tietää, mitä euroalueella tapahtuu, mutta ainakin tämä on hyvin tärkeä seikka. Se osoittaa sitä, että mitä vähemmän ollaan euron kanssa tekemisissä, sitä vauraampia ollaan. Ja mitä enemmän meille pakotetaan euroa, niin sitä enemmän epätyypillisiä suhteita ja puutetta meillä on. Tämä 2020 päämäärä niukkuuspolitiikan ja budjettipaketin kanssa on luonut työttömyyttä, mutta komission jäsen on käyttänyt toisenlaista muotoilua. Hän sanoo, että tämä budjetti, niin kutsuttu budjettipaketti, nimittäin niukkuuspaketti, luo työpaikkoja. No, kymmenen vuoden ajan olemme havainneet, että aivan päinvastoin tapahtuu. Kohta neljä tässä puhutaan EKPn toiminnasta, jonka tarkoituksena on institutionaalista kehystä kasvattaa, mutta tämähän aiheuttaa sen, että jäsenmaat menettävät valtaansa. Me emme luonnollisesti voi tällaista systemaattista vallansiirtoa Brysselin tukea. Sitten puhuinkin tästä paikasta kohdassa viisi jo. Kohdan seitsemän kohdalla me olemme vielä epävarmoja. Kiitoksia. Tulis. Ja sitten edustaja Fontulis. Eh, Kiitos eh, puheenjohtaja ensinnäkin kohtaan yksi eh, liittyen työttömyyteen. Minusta tämä ei heijastele todellisuutta, koska todelliset luvut osoittavat, että työttömyysluvut ovat nousseet dramaattisesti. Ja tämä koskee varsinkin eh, näiden verotaakkojen jälkeen, jota on asetettu PK-yrityksille tietyissä maissa, kuten esimerkiksi Kreikassa, ja sen vuoksi paljon työpaikkoja menetetään. Sen vuoksi meidän täytyisi todellakin eh, pyrkiä pelastamaan näitä työpaikkoja ja todellakin pyrkiä luomaan enemmän työpaikkoja. Ja sitten kohta viisi, jos me puhumme joustavuudesta, niin sitä ei saa käyttää väärällä tavalla, koska se voi muuten johtaa hyväksikäyttöön. Ja kun puhutaan joustavuudesta, niin työntekijöitä itse asiassa käytetään hyväksi. Ja jos me ensin puhumme jäsenvaltioista, niin todellisuushan on se, että palkat laskevat ja työntekijät saavat yhä vähemmän rahaa käteen. Merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja aivan aluksi Ranskan kysymykseen liittyen, sillä siihen viitattiin tässä äsken. Aivan erilainen analyysi voidaan tehdä. Me olemme ainut eurooppalainen maa, jolla on 150 000 ähm, lisää työntekijää työmarkkinoille. Me tarvitsemme nyt kerta kaikkiaan talouskasvua, että voimme tarjota työpaikkoja. Ranskassa työttömyys on alkanut kasvaa, kun kasvu pysähtyi ja ähm, niukkuus on vallolla Ranskassa. Suurin osa näistä työpaikoista on vielä sellaisia, että ne ovat epätyypillisiä, epävarmoja työpaikkoja, sellaisia työsopimuksia, jotka suosivat suoraan sanottuna työttömyyttä. Sen toinen asia liittyen tähän raporttiin, jonka olemme saaneet, tähän liittyy kyllä suuri kysymys tähän työttömyysasteen laskuun. Täytyy olla varovaisia tilastollisen temppuilun tai tilastonaamioiden vuoksi tässä syntyneet työpaikat ovat osa-aikaisia epävarmoja työpaikkoja, jotka ovat vain tietyllä tavalla työttömyyden uudelleenjakoa. Ja köyhät työntekijät, jotka eivät enää ole työttömiä, heitä pidetään täysin työssä olevina ja voidaan sanoa, että työllisyys on vähentynyt, mutta tämä todellisuudessa on huonolaatuisen työn levittäytymistä laajemmalle. Tästä on kyse. Ja sitten vielä tähän raporttiin liittyen EKPllä on ongelma tällä hetkellä. Sen on pakko käyttää tällaista tavanomaista kieltä, joka vaatii uudistuksia, vapauttamista, kasvua työmarkkinoille, tällainen, näin saamme kasvua aikaan. Tämä on lähestulkoon pakollista, sen on lähestulkoon pakko nykyisin tällaista kieltä käyttää, mutta ei se itsekään siihen juurena usko. Kun kuulemme Mario Dragin puhuvan niin tässä on kyllä ongelma, ellei meillä ole aktiivista budjettipolitiikkaa, erityisesti niissä valtioissa, jotka siihen pystyvät, likviditeetti, jota EKP-markkinoille tuo, siis tämä raha, jota se on painamassa, sitähän se tarkoittaa, ei löydä mitään kohdetta, jos meillä ei ole investointiprojekteja, tällä ei ole mitään hyötyä, Tämä ei ole aktiivista budjettipolitiikkaa ja tämä makroekonomisiin kysymyksiin jälleen kerran meidät vie näihin miljardeihin ne pitäisi saada liikkeelle, mutta niitä meillä ei ole nykyisin. Tämä raportti, jonka olemme saaneet, siinä tämä kysymys on nimenomaan todellakin ongelma. Ja sitten viimeinen asia, poliittisista kysymyksistä EKP, tiedän, että nykyisin äm, perussopimukset eivät tee mahdolliseksi uudelleen arvioida EKPn roolia, mutta ehkä tätä pitäisi uudelleen tulevaisuudessa joskus arvioida. Kiitokset ja sitten edustaja Ribeiro. Obrigada, senhor presidente Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tehdä jotakin kommentteja tähän lausuntoon. Ensinnäkin tämä analyysi, joka tässä on, on minusta aivan liian myönteinen. Eikä se vastaa Euroopan kansalaisten tunnetta. Yleisesti ajattelen, ja Portugalissa erityisesti, me olemme erittäin huolissamme työn laadusta, työllisyyden äh, ulottuvuuksista ja haluaisin ilmaista varauksia, jotka koskevat tätä lausuntoa. Yleisesti ottaen voisin todeta, että meillä on yhä enemmän epätyypillisiä työsuhteita, osa-aikaistyötä ja äh, tällaista työtä, joka toimii harjoittelun varjolla – ja kysymys on nyt siitä, että pitäisi luoda sellaiset puitteet, joilla saadaan laadullisesti korkealaatuista työtä. Mutta nämä indikaattorit, silloinkin kun ne yleisesti ottaen näyttävät myönteisiltä, on todettava, että jotkin jäsenvaltiot, mukaan minun maani, yhä ovat tilanteessa, jossa on paljon työsuhteita, jotka ovat epätyypillisiä. Ja totta kai erinäisten jäsenvaltioiden täytyisi myöskin ponnistella huomattavasti enemmän, jotta saataisiin aikaan olosuhteet, joissa syntyy korkealaatuisia työpaikkoja. Thank you. Esther. Kiitos. Onko täällä ketään paikalla komissiosta, joka haluaisi kommentoida? Näin ei näytä olevan. you, Mr. Kaasa, have something that you want to end this discussion with? The floor is yours. Haluaako edustaja Kasa vielä lisätä tähän jotain? Kif għattilkom eh, Anna. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi meillä oli vuosikertomus, johon voimme rajatun lausuntomme antaa. Emme voi kaikkea sanoa, kaikkea sitä mitä haluaisimme sanoa, mutta luonnollisesti meidän täytyy löytää tapa esittää mahdollisimman tasapuolinen lausunto. Olen samaa mieltä suuren osan kollegoista kanssa. Kun puhutaan työpaikkojen luomisesta, meidän täytyy olla varovaisia – kun mainitsemme epävarmat työsuhteet, meidän täytyy olla varovaisia, sillä EKPn vuosikertomus ei tämän tyyppisiä työsuhteita mainitse eikä osa-aikatyöitä mainitse. Minä tulen tekemään läheisesti kollegoiden kanssa töitä eri poliittisista ryhmistä ja pyrin löytämään tasapainoisen lausunnon niin, että kaikkien kannat heijastuisivat siinä mahdollisimman hyvin. 6. marraskuuta on tarkistusten määräaika. Hyväksyminen valiokunnassamme on joulukuun ensimmäinen tai toinen päivä, Ekonissa 8. joulukuuta ja sitten täysi istuntokäsittely helmikuussa ensi vuonna. Joten kiitokset tästä. Sitten meillä on seuraava lausuntoluonnos. Euroopan investointipankin vuosikertomus 2013. Ja annan puheenvuoron jo toisen kerran David Kasalle. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puheenjohtaja. Jälleen, mitä tulee siis tähän EKP-lausuntoon, tässä tilanne on sama, tässä on rajansa, miten tämä lausunto voidaan laatia. Olen pyrkinyt rajoittamaan sen ja pyrin löytämään tasapainon sen osalta, mitä tässä pyritään sanomaan. Ajatus on se, että investointipankki on pyrkinyt antamaan koulutusmahdollisuuksia nuorille, ja tämä pitäisi pitää hyvänä. Meidän pitäisi pyrkiä tulevaisuudessa myöskin sopeuttamaan opitut taidot vastaamaan työmarkkinoiden vaatimuksia. Ja tässä nuorten nuorten osalta pyritään tietysti huolehtimaan siitä, että heillä on mahdollisuuksia työllistyä tulevaisuudessa. 1,5 miljardia euroa on se summa, jonka investointipankki on tässä käyttänyt. Jotta voidaan pysyä kilpailukykyisenä, minusta on tärkeää, että teemme kaikkemme tukeaksemme innovaatioita. Mutta innovaatiot voivat olla riski yrittäjille, jotka ovat mukana tällaisissa toimissa. Heitä pitäisi tukea ja siksi uskon, että se, että rahoitetaan myöskin tällaisten riskinottamista on myöskin se, jota pitäisi toteuttaa silloin kysymys pienistä ja suurista yrityksistä, joissa riskiprofiili on korkea. Myöskin se, että pyritään tukemaan siis pk-yrityksiä lisärahoituksella on myönteinen asia. Islannin pankki on lisännyt pk-yritysrahoitusta 50 prosentilla verrattuna vuoteen 2012. Ja me tiedämme, että pk yrityksellä on suuri merkitys työpaikkojen luomisessa ja tätä pitäisi tässä mielessä jatkaa. Mitä tulee sitten tähän kolmen pilarin arviointijärjestelmään, pyytäisin, että ei kiinnittäisi huomiota enemmän ensimmäisen pilarin, että pyritään saamaan aikaan laatua työllisyyteen ja sitten, että ennen kaikkea työllisyyttä katsottaisiin myöskin kulkuväylänä kohti kestävää Eurooppaa. Mitä tulee sitten nuorisoon ja työllisyyteen minusta katsoa, että on tärkeää tullakin kiinnittää huomiota erityisesti tähän EIPn aloitteeseen, jossa pitää investoimaan nuorisoon, jossa prioriteettina on antaa nuorisolle kestäviä työllisyysmahdollisuuksia. Kiitän tarkkaavaisuudestanne ja odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja tarkistuksianne. Thank you. Uh, do we... Kiitos. Onko herra Lopez paikalla SED-ryhmästä? Ei, hän ei ole paikalla. Joten puheenvuorossa Ulrike Trebesius ECR-ryhmästä. Eh, e okay. E, dziękuję bardzo, Okay, so you are taking the... Siis te otatte tässä ECRn kannan ja te esittelette sen, olkaa hyvä. E, dziękuję. wyrazić pozytywną Puheenjohtaja, kiitoksia. kokonaisuudessaan voin positiivisen arvion jakaa sen, jonka esittelijä tässä ilmaisi. PK-yrityssektorin rahoituksen suhteen ja niiden ohjelmien suhteen, jotka tukevat nuorisotyöllisyyttä. On myöskin tervetullutta, että esittelijä korostaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa mikrorahoitus mukaan sosiaalisen syrjäytymisen vastaisessa työssä. Kuitenkin kaikkein parasta mielestäni tässä mietinnössä on se, että investointipankki vuonna 2013 ainakin tämän mukaan on aloittanut kohtelemaan jäsenmaita niiden tarpeiden mukaan. Esimerkiksi täällä puhutaan erityisratkaisuksista Kreikalle, Kyprokselle ja muille maille, ja mielestäni tämä on hyvin positiivinen kehityskulku. Kehityskulku, joka ottaa huomioon jäsenmaiden erityistarpeet ja niiden tilanteen, kun rahoitusvälineitä luodaan. Nuorisoaloitteeseen investointi on myöskin erittäin tärkeää. Ja tämäkin on hyvin tervetulletta mielestämme. Minulla on vain yksi pahoittelun aihe. Se on monta kertaa täällä parlamentissakin jo muuten mainittu, myöskin kuulemisten aikana. Liikkuvuus usein nähdään jonakin negatiivisena asiana. Puhutaan aivovuodosta maasta toiseen, kriisimaista ulos. Ja sitten vielä toinen asia, johon haluaisin viitata. Yhteisrahoituksen kasvu kansallisissa energiatehokkuusprojekteissa – Totta kai olisi tärkeää, että nämä projektit myöskin sisältäisivät perinteisiä energianlähteitä. Meidän pitäisi pyrkiä kasvattamaan energiatehokkuutta. Myöskin perinteisissä teollisuuden aloissa, siis niissä, jotka perinteisiä energialähteitä käyttävät. Me tulevat, tulemme vielä esittämään tarkistuksia. Kiitoksia. Kiitos. Äh, SND-ryhmän vuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. <clears throat> Aluksi on todettava, että tämä lausunto ei varmastikaan ole aivan yhtä huono kuin edellinen äh, esitystän kohta, mutta meidänkin mielestäni pitää keskittyä PK-yrityksiin, se on hyvä asia, mutta se on kuitenkin aika voimakas painopiste tässä, joten pitäisi ottaa asiaa laajemmin esille, eikä pelkästään käsitellä pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Meistä on hyvä myös se, että puhutaan investoinneista, jotka kohdistuvat nuorisoon ja nuorison taitoihin ja pätevyyteen. Ja hyvä on myöskin Progress, joka on hyvin tärkeä ohjelma sosiaalista syrjäytymistä vastaan – me tarvitsemme kuitenkin myös tuottavia investointeja koulutukseen, ammatillisen koulutuksen ja uusiutuviin energialähteisiin ja tulemme tekemään näistä tarkistuksia. Thank you. I'll give the floor. Kiitokset ja sitten edustaja Harkin. Kiitos puheenjohtaja ihan nopeasti. Tämän lausunnon kohdalla olen samaa mieltä Kasan positiivisesta lähtökohdasta. Olen siis täysin samaa mieltä. Minusta tässä meillä on hyvä lausunto. Ja ihan lyhykäisesti muutama asia, jota haluaisin painottaa. Kohta kahdeksan on tärkeää, kun hän puhuu varapuheenjohtaja Kataisen sitoumuksesta saada e-, edistystä koulutus- ja nuorisotyöttömyysasioista. Sen lisäksi mikrorahoitusalan edistäminen, se on hyvin tärkeää, koska sillä tavalla voidaan myös taistella sosiaalista syrjäytymistä vastaan ja tukea haavoittuvia ryhmiä. Tämä on ihan hyvä asia parlamentille. Ne, jotka olivat täällä edellisellä kausilla, tiedät, että, että me olemme todellakin pyrkineet saamaan tätä mikrorahoitusvälinettä käyttöön ja EIB on nyt etsimässä enemmän tällaista räätälöityä lähestymistapaa jäsenvaltioille huomioiden niiden erityisvaatimukset ja tarpeet. Ja tässä keskitytään ehkäpä vielä enemmän tällaisiin väli tavoitteisiin. Me puhumme PK-yrityksistä, mutta on erittäin tärkeää, että huomioida myös yritykset, jotka ovat keskisuuria, joten olen tyytyväinen siitä, että äh, nyt on myös huomioitu nämä keskisuuret yritykset. Eli teen muutaman tarkistuksen, mutta yleisellä tasolla minusta tämä on hyvä lausunto. Thank you. Kiitos. Onko täällä GUE-ryhmän edustaja, joka haluaisi käyttää puheenvuoron? Ei. Sitten vihreät, Karimadelli. Ei. Ja sitten EFDD, Laura. Grazie, grazie presidente. Eh, nonostante non... Kiitoksia puheenjohtaja. On totta, että investointipankin antama lykkäys taloudelle on erittäin tärkeä, mutta meidän on pakko näin toimia. Tähän asti tulokset eivät ole olleet kovinkaan vaikuttavia. Näitä välineitä on käytetty, otettu käyttöön, kun kriisi oli pahimmillaan ja kun vahingot olivat huomattavia. Tämän tyyppisten intervointin intervointioiden tekeminen vaikuttaa hiukan oudolta. Kyllä nämä ovat tietenkin hyödyllisiä, tehokkaita toimia, mutta meidän pitäisi korostaa sitä, että niihin on ryhdytty huonolla hetkellä hyvin todennäköisesti. Viisi vuotta kriisin alkamisen jälkeen nimittäin. Tulokset tällä hetkellä eivät siis ole lainkaan itsestäänselviä. Ja minulla on muitakin huomautuksia. Luonnollisesti nuoriin tulee investoida, mutta ei pen pitäisi tehdä niin vain, jos se ei enää kiinnitä luottoluokituslaitosten lausuntoihin ja tähän kolmen A-lausuntoon huomiota nuorisopolitiikassa. Tässä kaikkein tärkeintä ei ole se, että meillä olisi jonkinlainen hieno luottoluokituslausunto, vaan se, että meillä olisi välineitä, jotka tekevät mahdolliseksi tukea työllisyyttä, erityisesti nuorten työllisyyttä, sillä tämä on investointi nuoriin. Ja lopulta haluaisin tähän lisätä jotakin hyvin italialaista ja hyvin usein Italiassa on ollut niin, että monikansalliset infrastruktuurin ja energiayritykset ovat hyötyneet näistä tuista. Näistä tuista noin 35 prosenttia on mennyt niille. Lopultakin PK-yritykset ovat saaneet vain 10 prosenttia PK-yritykset, joiden pitäisi pystyä näistä investointituista hyötymään, koska nehän Itäneiden taloutta tukevat, eivät ole kovinkaan paljon apua saaneet, joten me esitämme kyllä tarkistuksia. Kiitos. Thank you. I'll give the... Kiitos. Sitten äh, Thomas Mann, olkaa hyvä. Yes. Kiitos puheenjohtaja. Jota Steinruck sosiaalidemokraattien puolesta sanoi, että PKYT eivät riitä, täytyy olla muutakin. Tästä olen yhtä mieltä. Olen iloinen siitä, että pk-yritysten edistämisessä. Meillä on nyt tällaisia toimenpiteitä. Pienet ja keskuudet yritykset luovat suurimman määrän osan työpaikkoista, suurimman osan koulutuspaikoista. Tästä pitää lähteä liikkeelle, pitää huolehtia siitä, että on tehokkaita toimia. Olen iloinen siitä, että meillä on tätä. Jotkut puheet ovat oikein viitasivat siihen, että jäsenvaltioiden osalta meillä on tietynlaista luokittelua, koska joissakin maissa yritykset ovat pieniä yrityksiä, eivät joissakin maissa taas suuria, ja tämä erottelu täytyy ottaa huomioon. Siksi on tärkeää, että tämän hyvin täsmällisesti jäsenvaltioiden mukaan, jäsenvaltioiden tarpeiden mukaan ja yritysrakenteen mukaan. Ja minusta lähtökohta on aivan oikea ja pidän hyvänä sitä, että Euroopan investointipankki on toiminut. Tämähän on mietin, kertomus, joka viittaa vuoteen 2013 ja uskoakseni lopputulos on aika hyvä jos ajatellaan sitä, että rahoitusta pk on lisätty 50 prosentilla ja esittelevän oikein viittasi tähän. Toinen kommentti on sitten se, tämä liikkuvuuden kysymys. Minä tiedän, että se voidaan nähdä eri tavoin. Joidenkin mielestä tuetaan liikkuvuutta sillä, että annetaan paljon rahaa siihen, että ihmiset yhtyvät liikkumaan, mutta liikkuvuus on myös mahdollisuus. On mahdollisuus huolehtia siitä, että voi toimia jossakin. Se ei olisi mahdollista ilman tätä tukea. Siksi on tärkeää, että liikkuvuus nähdään myönteisenä eikä sanota kielteisesti, että me haluaisimme saada aika jonkinlaista paimentolaisuutta. Eihän tästä ole kysymys. Pitää huolehtia siitä, että on mahdollisuuksia, että nuoret ihmiset voivat eh, toteuttaa itseään Euroopan unionin puitteissa ja se, että monet eh, nuoret ajattelevat jo yli maiden rajojen ja toimivat sen mukaisesti, missä se on hyvä asia. Ja on tärkeää myöskin se, että on progress tämän mikrorahoitukselta, mutta minä en kuitenkaan tunne sitä. Minä todellakin sanoisin, että sitä on hyvin vähän kuultu, mutta kuitenkin tästä mikrorahoituksesta on asiat tehtävät liikkeelle. Minä toivoisin vielä yhtä ajatusta. Euroopan komissio jokin aika sitten totesi, että kun on ohjelmia, halutaan myös ohjelmia tukea, joiden tuloksista ei voida olla varmoja. Siis tuetaan sellaisia hyvinkin riskiä, riskejä sisältäviä hankkeita, joista ei tiedetä, tulevatko toteutumaan. Tämä ei ole välttämättä rahojen tuhlaamista, vaan voidaan sanoa, että tässä on mahdollisuus kokeiluille, ja se on aivan oikein. Tämä liikkuvara täytyy säilyttää. Minusta tämä lausunto, joka meillä on edessämme, on melko hyvä. Tulen kuin tekemään kaksi-kolme tarkistusta, mutta minusta muuten tämä on hyvä, ja talousvaliokunta, jonka jäsen myös olen, varmastikin toivottavasti tulee huolehtimaan tästä mietinnöstä niin, joka, että voimme katsoa, miten e, hyvää se on, mitä on tapahtumassa Euroopan investointipankin puitteissa tällä hetkellä. Thank you, Mr. Dominic Martin. Kiitos, Dominic Martin. Merci, Madame le Président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kollegat sanoivat tämän jo vaikka EIPn ponnistukset ovat hiukan marginaalisia ja tulokset eh, hiukan vaatimattomia saattavat yllättää mielestäni. Edustaja Kazan lausunnot ja ehdotukset ovat erittäin hienoja. No erittäin hienoa ehkä liioteltua, mutta ne ovat hyviä. Ne voidaan hyväksyä. Ne ovat hyväksyttävissä. Ja nämä toimet ovat sellaisia, että ne rohkaisevat jäsenmaita mielestäni. Kiitoksia. Thank you, Madam Kiitokset sitten seuraava. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja podzielam tę... Kiitos. E, olen samaa mieltä siitä, mitä edellinen puhuja sanoi. Tämä on erinomainen lausunto ja onnittelen siitä esittelijää. Haluaisin ottaa esiin yhden asian, johon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Nimittäin asia, joka viittaa yliopisto-opiskelijoille annettaviin lainoihin. Tässä valiokunnassa me usein puhumme siitä, että eurooppalaiset yhteiskunnat ovat kriisin myötä köyhtyneet ja liikkuvuus on vaikeutunut. Me sanomme usein, että työmarkkinat odottavat opiskelijoiden olevan vielä pätevämpi. Ei riitä, että on insinööri, vaan pitää olla todella hyvä insinööri. Joten erityisesti sellaisissa perheissä, jossa ollaan köyhempiä, perheissä, joilla ei ole varaa rahoittaa tätä liikkuvuutta, tällaiset perheet tarvitsevat apua ja tällaisia opintolainoja. Tällaisia opintolainoja pitäisi olla saatavilla, niiden pitäisi olla käyttäjäystävällisiä ja niiden täytyisi rohkaista nuoria ihmisiä ottamaan opintolainoja, jotta he voisivat tulevaisuudessa myös sitten maksaa ne takaisin. You, Mr. Fontoulis. Kiitos puheenjohtaja. Kohdassa yksi esittelijä ilmaisee tyytyväisyytensä siihen, että että EIP on 9,1 miljardilla tukenut ammatillista kehitystä nuorille ihmisille. Mutta mitä tuloksia on syntynyt tästä rahoituspolitiikasta? Rahojen käyttö, miten pitkälti se on todella vaikuttanut siihen, että työttömyyttä on saatu vähennettyä. Siitähän tässä on kysymys. Sitä merkitystä sillä on, kun on työttömiä, jotka ovat hyvin koulutettuja, ja sitten on tavallisia työttömiä, jotka voivat työskennellä vain sellaisilla sektoreilla, joita ei ole olemassa. Silloin pitäisi myöskin arvioida tätä rahoituspolitiikkaa, katsoa, onko se todella esi- osaltaan vähentänyt työttömyyttä, onko se sanotaankaan houkuttunut yrityksille, jotta ne antavat työpaikkoja nuorisolle, että nuoret eivät joudu muuttamaan maasta pois. Ja tämähän koskee ennen kaikkea tietysti maita, joita kriisi erityisesti on koskettanut. Se merkitsee sitä, että monet nuoret ihmiset ovat vaeltaneet etelämaista pois, koska kotimaasta ei löydy enää työtä. Eh, thank you. Eh, is... Kiitos. Onko täällä komissiosta ketään, joka haluaisi puhua tästä? Ei ketään komissiosta halua puhua. No niin, aikataulu. Tarkistusten määräaika 10. marraskuuta. Hyväksyntää Empl-valiokunnassa 21. tai 22. tammikuuta ja täysistunnossa maaliskuussa 2015. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Teillä on teidän äänestyskorttinne varmaankin. Friday we'll vote on the... No niin, äänestämme Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta. Kirjeen muodossa annettu lausunto luonnossa Kysymys on Raumasta, Suomesta. Koneellinen äänestys. Äänet puolesta. Those against. EPPllä on yksi liikaa. Yeah. Now it's fine. No niin, että on hyvä. Hyväksy. Sitten työterveyttä ja turvallisuutta koskeva EU-strategiakehys. Ensin kohta kohdalta äänestys. EPPn pyytämänä alle tukee. Ja sitten meillä on alderyhmältä pyyntö toisesta kohta kohdalta äänestystä. jossa on kysymys asbestista. Tämä pyyntö tuli liian myöhään, mutta koskapa muut nähtävästi sitä tukevat, niin äänestämme myös siitä. Eli kohta kohdalta, kuten teillä äänestyslistassa tämä on, koko teksti ilman viittausta asbestosiraporttiin ja ilman sanoja tässä kohtakohdalta äänestyksessä, jota EPP on pyytänyt liittyen Euroopan standardisoituihin työaikoihin. Eli kohta kohdalta kakkonen ja sitten kolmonen on se alkuperäinen. The first step, uh, who's in favor? Ensimmäinen puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten asbestin toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy kyllä tarkistaa koneellisesti. EPP is one too many. If you... EPPllä on jälleen yksi liikaa. It's fine, okay, and the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kohta kolme, tai kolmas osa kohta kohdalta äänestyksestä. Niin, että kehitetään sitovia työaikoja puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Loppuäänestys suullisesta äh, kysymyksestä koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan. rodusta ja etnisestä alkuperästä riippumattoman yhdenvertaisen kohtelun periaatteen ja yhdenvertaista kohtelua työstä ja ammatissa koskevien yleisten puitteiden täytäntöönpano. Koko teksti kohtaan neljä asti puolesta vastaan hyväksytty Kohta kaksi. Osa kaksi. Kohta viisi tekstissä. Syrjivistä toimista puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta yhdeksän. Kohta yhdeksän suullinen kysymys komissiolle. Neuvostolle ensin puheenjohtaja korjaa. Äänet puolesta. Kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Selvä, tarkistetaan koneellisesti tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi C puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kohta 4, tarkistus 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys päättyy. EPPllä on yksi liikaa. Hyväksyt. Oral question to the commission. Uh, compromise. Suullinen kysymys komissiolle. Kompromissi A. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 10. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneellisesti. Tarkistus 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi C. Puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää. Ehkäpä me teemme tämän koneellisesti kuitenkin. Äänestys päättyy.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 Uh, now we vote on... Nyt äänestämme päätöslauselmasta. Työllisyys- ja sosiaalinäkymät 2020 strategian kohta yksi tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 54 kohta kohdalta äänestys kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 54 kolmas osa. EPPllä yksi liikaa. Hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 62 puolesta. Vastaan, tyhjää, Tämä täytyy tarkistaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 65. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Entä tämä suullinen tarkistus? Niin se on mukana. we don't have to take it. No, it's fine. It's, fine. Okay, compromise on. Kompromissi I. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. hyväksyt Tarkistus 71. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa raukeaa, joten siirrymme tarkistukseen 72. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 74. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 75. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme 75. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kompromissi jiihin. Äänet puolesta Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus 73 ensin. 73. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Mutta sitten seuraavaksi kompromissi J. Äänet puolesta Niin ensimmäinen osa, eli koko teksti ilman sanaa job quality. Äänet puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja sitten seuraava osa. Teksti, koko teksti sanojen kerran job quality. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 80. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 99 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 100 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ja siihen liittyy siis suullinen tarkistus kuudesta miljardista. Kompromissi N puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi O. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 109 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 110 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Me tarkistamme koneellisesti 111. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eh, hylätty, korjaa puheenjohtaja. 112 ensimmäinen osa. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 113 ja 114. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 115 puolesta. Ah, se raukeaa, se raukeaa. Satakahdeksantoista puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 6. Äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. viisi puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 127 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi R. Puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 132 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 133 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistamme koneellisesti 133. Äänestys päättyy. Hylätty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi S puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 141 suullisen tarkistuksen kera. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 142 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 143 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 144 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 145 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Sitä 49 puolesta. A. 149 on yhteen sopiva, joten 100, 149 puolesta. 149 puolesta vastaan hylätty. 149. Tarkistamme sen koneellisesti. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdellä äänellä. 147 puolesta. Vastaan. Tyhjää, hylätty. 150 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme koneellisesti 150. Äänestys päättyy. Hylätty. 151 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistamme 151. Hyväksytty. Kompromissi T puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 155 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 156 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 157 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Satakuusikymmentäkaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 164 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 166 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 1, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 2, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Tarkistus kahdeksan. Tarkistus kahdeksan. Puolesta. vastaan, tyhjää, hyväksytty. Halusitteko te tarkistaa tarkistuksen seitsemän koneellisesti? Selvä, selvä. Tarkistus seitsemän koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kaksi ääntä puolesta. sinä ja tuo kaveri sinä teidän vieressänne. Kompromissi B. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Hylätty. 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Euh, alors, je ne sais pas si j'ai... En tiedä, ymmärsinkö oikein. 21. Minulla oli kielellinen tarkistus merkittynä tähän, mutta en minä niin tehnyt. Minä vain täydensin tekstiä. Oui, oui. Now. Me äänestämme 21. nyt. Justement. Kyllä, kyllä, mutta juuri nimenomaan tässä selityksessä on mainittu, että... Eli siis tästä äänestetään. Ahan, anteeksi, anteeksi, pahoittelen. An, an old list. Teillä lienee vanha äänestyslista. Me äänestämme nyt siis tarkistuksesta 21. Äänet puolesta. Vastaan. Hylätty. 22 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistammeko tämän koneellisesti? Just. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantoosan kappale D. Tarkistus 23 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kaksikymmentäkuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Naisten oikeuksien tarkistus kakkonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjään hylätty. Tarkistus 36 puolesta Te haluatte tarkistaa tarkistuksen 35. Selvä, teemme sen. 35 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. E puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Fem nelonen puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 39 puolesta, ei kun se raukeaa. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45. Tarkistamme 44 koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 45 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy. Tarkistamme 45. Tarkistuksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksy. Sitten meidän on vielä palattava taaksepäin äänestyslistassa sivulle kolme, tarkistus 70. Ainakin meidän listassamme se on sivu kolme. Tarkistus 70.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 Eli äänet puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Ah, no selvä, hoidamme sen koneellisesti. Koneellinen loppuäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Kiitos. 39 puolesta ja 5 vastaan. you ready for the next item? Ja sitten siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan. Euroopan, euroalueen työttömyysvakuutusjärjestelmä, Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset. Tämä on tutkimus. Ja annan nyt puheenvuoron Joseph Danille. joka on Euroopan lisäarvoyksikön johtaja. Ja te annatte meille tästä nyt alustuksen. Herra Dan, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Chair. Kiitos. Todellakin minä edustan Euroopan parlamentin tutkimuspalvelua ja sitä yksikköä, joka vastaa vaikutusarviot, jotka liittyvät eurooppalaisen lisäarvoon, joka on uusi väline, joka on luotu. Mitä tulee tähän kertomukseen? Tämä raportin taustalla on vuoden 1928 kuuluisa Tsukinin raportti, ja sitä on sanonut se, että pyritty arvioimaan sitä, mitä kustannuksia on Euroopan osalta, kun näemme, että monilla alueilla tarvitaan lisätoimintaa Euroopan tasolla saada aikaan hyötyä eh, Euroopan tasolla, ja tämä voisi varmasti kysyntyä aloiteista, kuten tämä yhteinen eh, työttömyysvakuutusjärjestelmä. Me emme tee mitään suosituksia, mutta pyrimme esittelemään, mitä vaihtoehtoja on olemassa Tämä luonnos tehtiin helmikuussa 2014. Siitä on lähtenyt käyty keskustelua ja asian merkitys on kasvanut. On tehty lukuisia selvityksiä akateemisella tasolla ja on käyty keskustelua poliittisesti asiasta. Tässä raportissa on kaksi liitettä. Toisen sitä on valmistellut SEPS, se on simulaatio, ja toisen on vaatinut, laatinut Euroopan talous tutkimusyksikkö Münchenistä toivon, että kuuntelette asiantuntijoita, jotka puhuvat seitsemän minuuttia. Haluaisin mainita, että myöskin meidän raportissamme pitää kokemuksen Yhdysvalloista, mikä on mielenkiintoista tässä yhteydessä, koska siellä on toimiva työttömyysvakuutusjärjestelmä, ja olemme olleet yhteydessä kongressin yksiköihin, jotka ovat vastanneet näistä asioista, mikä on mielenkiintoista. Tiedämme, että työsvaliokunta on useaan otteeseen äänestynyt sosiaalista pilarista eh, emun osaksi, ja tämä on varmasti hyvin tärkeä asia, jos tämä tavoite halutaan saavuttaa. Kiitos, ja jos teille sopii, voisimme nyt kuunnella asiantuntijoita, joilla on PowerPoint-esityksessä. Okay, is it Mr. Dolls? No niin, kuka teistä jatkaa? Herra Dolls? um, actually, I'm Ilaria Masanelli from SEPS. Uh, olen Anna Masanelli Sepsistä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia kutsusta tänne ja mahdollisuudesta esitellä tämä työttömyysvakuutustutkimuksemme. Sen pitäisi olla uuden komission uuden parlamentin prioriteettiasioita. Minä aloittaisin nyt hyvin yksinkertaisella kysymyksellä. Vakuutus mitä? Minkä varalta? Nyt meillä on kaksi ehdotusta olemassa jotka perustuvat kasvavaan kirjallisuuteen. Ensimmäinen ehdotus on sellainen, että meillä olisi vakuutus niin kutsutusti Brysselin varalta. mä kattaisi jonkin verran kaikenlaisia iskuja aina kun jonkinlainen taantuma maassa tapahtuisi. Tämä rahasto maksaisi työttömyys tukia tietyn ajan maassa, kussakin maassa työttömille. Toinen ehdotus on sellainen, joka me olemme sepsissä laatineet. Tässä ajatuksena on se, että pyrittäisiin kattamaan vain suuret iskut. Eli meillä olisi tavan omainen tavanomaisessa tilanteessa kansallinen järjestelmä, joka toimisi, ja meillä olisi kansallisten työttömyysvakuutusjärjestelmien suhteen vakuutus, joka kattaisi hyvin suuret tornadomaiset iskut. Perusajatus tämän takana on se, että mielestämme taantuman kulut, kun 4 prosenttia työttömyys kasvaa, on ovat kaksinkertaiset kahden prosentin työttömyyden kasvuun verrattuna. Kuinka tämä sitten toimii? Tässä näette kaavan. Kyseessä on hyvin yksinkertainen matemaattinen kaava. Eurooppalainen rahasto puuttuisi työttömyystukien rahoittamiseen maassa, kun työttömyysaste nousee tietyn tason yläpuolelle. Tässä tapauksessa mallimme osoittaisi, että rahaston pitäisi mielestämme lyhytaikaisia tukia, lyhytaikaisesti työttömille maksaa, kun työttömyysaste nousee tietyn kynnyksen yli. Ja tämä kynnys periaatteessa olisi eh, pitkäaikaistyöttömyysaste plus tietty osuus. Meillä on eh, useita mahdollisia lisäosuuksia tässä näette, ehm, että jos vuodesta 2000 lähtien tällainen työttömyysvakuutus olisi ollut olemassa, periaatteessa tällainen Bryssel-pohjainen rahasto oli 161 kertaa käyttöön näiden viimeisten vuosien aikana. Ja tämä olisi käynnistynyt, kun meillä olisi kolmen prosentin lisätyöttömyysaste. Toinen mahdollisuus olisi se, että kun lyhytaikaisen työttömyyden työttömyysaste olisi noin 4 prosenttia, rahastoa oltaisi käytty, tässä tapauksessa sitä oltaisi käytty viite, viimeisenä 12 vuotena 90 kertaa. Sitten tämä niin kutsuttu tornadomahdollisuus, eurooppalaisen rahaston interventiot olisivat olleet suurempia, mutta vähäisempiä. Näin olisi tapahtunut 40 tapauksessa. Minulla on tässä kaksi kaaviota, jotka antavat esimerkkejä, esimerkkinä Kreikka ja Viro. Luonnollisesti rahasto olisi Kreikassa otettu käyttöön suuren taantuman aikana ja se olisi auttanut maata yhden prosentin suurullisella osuudella BKTstä vuosittain. Kreikan tilanne on hyvin mielenkiintoinen, sillä se osoittaa, että suuri taantuma ei ollut vain sinänsä mielenkiintoinen. Viron tapauksessa rahasto olisi vuonna 2009 ja 2010, mutta myös vuonna 2003 otettu käyttöön, jolloin maassa oli kriisi. Nyt kestelisin esteitä tämän tyyppisille mm, vakuutusrahastoille, etuna on se, että mielestämme tämä on poliittisesti toteutettavissa oleva helposti käyttöön otettava malli verrattuna tällaisiin valtaviin Euroopan laajuisiin työttömyysvakuutusmalleihin. Tämä toimisi hyvin vaatimattomalla rahoituksella arviomme mukaan. Suurin osuus rahoituksesta oltaisiin tarvittu vuonna 2009, jolloin monia tapauksia oli olemassa, ja tuolloin oltaisiin vaadittu 30 miljardia, eli 0,6 prosenttia BKTstä. Tämä olisi ollut kuitenkin kriisimaissa erittäin merkittävä apu, ja sitä olisi ollut helppo hallinnoida, sillä se on tietyllä tavalla automaattinen, aina kun työllistymysaste nousee tietyn kynnyksen yli. Tämä toimi käynnistyy automaattisesti ilman byrokratiaa. Tämän tyyppinen rahasto myöskin voitaisiin ottaa käyttöön käsi kädessä tietyllä tyyppisen kansallisten järjestelmien lähentymisen kanssa. Kuten kollegat ovat osoittaneet, kaikki työttömyysvakuutusjärjestelmät eivät toimi samoin eri maissa. Eri maissa ne vakauttavat taloutta paremmin, toisissa vähemmän. Mitä esteitä sitten on? Esteitä luonnollisesti on olemassa. Yksi niistä on se, että rahaston pitäisi olla pakollinen. Jos päättäisin, että se kattaa euroalueen tai emun. Koko tälle ryhmälle osallistumisen tulisi olla pakollista. Tähän on hyvin yksinkertainen syy. Ellei vakuutusjärjestelmä ole pakollinen, vain pahikset liittyvät siihen. Eräs toinenkin kysymys on monta kertaa tutkimuksen aikana tullut esiin. Kyseessä on se, että pelätään, että kyseessä olisi jatkuva tulonsiirto. Tämä ei mielestämme ole perusteltua, sillä jos tarkastelemme 20 vuoden aikaväliä, joka on tarpeeksi pitkä tarkastelulle, huomaamme, että enemmän tai myöhemmin kaikissa maissa ilmenee suuri työttömyysongelma. Esimerkiksi 90-luvulla, jos tällainen rahasto olisi ollut olemassa, olisi, siitä olisivat hyötyneet Ruotsin ja Tanskan kaltaiset maat, joita nykyisin ei lainkaan pidetä kriisimaina, mutta tuolloin niissä oli suuri shokki 90-luvulla, joten ne olisivat hyötyneet tämän tyyppistä rahastosta. Sitten pari sanaa Yhdysvaltain järjestelmään liittyen mielestämme se ei ole Euroopalle sopiva malli. Syytähän on se, että työttömyysvakuutusjärjestelmä Yhdysvalloissa toimii liittovaltion tasolla, koska on pelätty osavaltion välistä sosiaalista polkumyyntiä. Tällainen pelko on vähemmän perusteltu Euroopassa, sillä meillä on Euroopassa ollut jo sadan vuoden ajan yleisiin järjestelmiin perustuneita kehittyneitä kansallisia työttömyysvakuutusjärjestelmiä. Toinen syy tälle sopimattomuudelle on se, että liittovaltion tasalla Yhdysvaltain järjestelmä on joustava. Kongressi voi tietyllä tavalla julistaa kriisitilan ja uskoaksemme Euroopassa parlamentti ei voi näin toimia taantuman aikana. Kuitenkin yksi suosituksistamme itse asiassa on amerikkalaisen järjestelmän inspiroima kyseessä on tämä niin sanottu kokemusarvio Yhdysvalloissa jokainen osavaltio maksaa tietyn osuuden tähän suureen pottiin ja ne voivat sitten ekonomisen syklin mukaan ottaa tästä potista rahaa, eli tilanne tasapainottuu ekonomisen syklin mukaan, ja mielestäni me voisimme tällaista mallia Euroopassakin käyttää. Sitten viimeinen huomioni liittyy ajatukseen siitä, että voisimme yhdistää työttömyysvakuutusjärjestelmän muihin järjestelmiin. Tutkimus osoittaa hyvin selvästi, että työttömyystuet toimivat paljon paremmin, jos ne aktiivisen työmarkkinapolitiikkaan yhdistetään. Eurooppalaisen rahaston luominen, työttömyysvakuutusrahaston luominen siis, mielestäni vaatisi sitä, että meillä olisi muutoinkin toimivat työmarkkinainstituutiot. Kiitoksia. Eh, kiitos. Sitten eh, herra Dols. Olen Dols, kiitos, että olet kutsutut tänne käsittelemään tätä euroalueen työttömyysvakuutusjärjestelmää. Haluaisin todeta, että tämä kattaa myös ö, tutkimuksen ja nyt. Okay, it will, it will be switched. Okay. So I would like to mention that this is also covering news research extending what... Tässä on myös uutta tutkimusta, kaikkea simulointijaksosta vertaamme tässä eri työttömyysvakuutusjärjestelmiä. Ennen kuin nyt puhun tästä meidän simulaatiosta, haluaisin esitellä tällaisen yleiset suunnittelumahdollisuudet, joita nyt on olemassa työttömyysvakuutusjärjestelmien osalta euroalueella. Vaikutusella voisi olla järjestelmästä, joka usein täydentää kansallisia järjestelmiä. Ensin on tällainen perusvakuutus, joka varmistaa sen, että on taattu tietty vähimmäistaso, Toinen edessä vielä täydentää kansallisjärjestelmää on sellainen, että se on asiat laajennetut tuet. Ja se, vahvin, se sisältäisi vakuutusvaikutuksia vain pitkien lamojen aikana. Tämä olisi Amerikan järjestelmä. Mitä tulee rahoitukseen, ajatellaan järjestelmää, jossa on joko kokemusarviointi, jossa olisi siis myöskin maakohtaisia panoksia ja voisi myöskin olla tästä jälkikäteistä mahdollisuus takaisin, varoja takaisin menetelmä. Mitä tulee sitten tähän näihin tukiin päinvaihtoisuus, ajatella tällaisen tietyistä tekijöistä syntyviä, syntyviä tukia, jotka laukaistaan meillä olisi järjestelmä, joka olisi pysymästi olemassa, siis kaiken aikaa toinen tällainen tietysti olisi järjestelmä, joka olisi kiintiötuet, joka otettaisiin käyttöön vain silloin, kun talouskriisi on todella vakava. Tässä olisi kolme päävaihtoehtoa. Meillä on siis perustuki, tai voisi olla laajennetut tuet tai sitten tällaiset kiintiötuet. Nyt haluaisin puhua näistä kolmesta tässä taulukossa. Mitkä ovat näiden yleiset vaikutukset näistä järjestelmistä? Se tulee vakautukseen ensimmäisessä tässä vakauttamisjärjestelmässä sen stabilisointi vaikuttaa, vakauttavaikutus vain ajallinen, kun se vaikuttaa syklisesti joten tämä vakautusvaihe katoaisi myöskin silloin, kun pitkistä lamoista laajentuttu, tuet. Siinä tämä olisi pitempien jaksojen lamojen osalta sellainen, joka olisi vaikuttava. Se tulee tähän kiintiötukin. Se liittyisi siihen, mikä on työllisyyden työttömyyden aste, se laukaisi tämän toiminnan. Tämä perusajatus on se, että mitä tulee sitten näihin rajojen uudelleen jakamiseen se perusjärjestelmässä, kun on siitä, että sitä ei sinänsä olisi nyt uudella, joka ottaisi tulla ennettuihin tukiin. Siinä olisi vaara tällaista pysyvästä uudelleenjaosta, ennen kaikkea just huomioon rakenteellinen työttömyys. Ja lyhyesti puhuttuna, jos me siirrymme seuraavaan kohtaan, liittyvät moraaliset riskit. Voitin sanoa, että tämä perusvakuutus, siinä moraalinen vaara on hallitukselle on se, että ne siitä lykkäisivät uudistukset työmarkkinoilla, koska, koska ne pyrkisivät Kenen kattaisivat kustannukset pitkän, pitkän aikaista työttömyydestä. Voidaan sanoa, että mitä tulee sitten näihin laajennettuihin tukiin, voidaan kysyä, kuka maksaa kustannukset pitkän aikavälin työttömyydestä. Tässä voisi myöskin olla houkutuksia hallitukselle leikata kansallisia työttömyystukia, myöskin hallinnollista manipulaatiota, joka liittyy tähän, mutta kun sanottu aion olla lyhyt sanainen. Voidaan sanoa, perusvakuutusjärjestelmän osalta on enemmän tai vähemmän tällaisia moraalisia riskejä, ja siksi niitä keskustellaan enemmän poliittisella ja hallitusten tasolla, joten me keskitymme enemmän tähän perusjärjestelmään. Ja mitä me olemme tehneet analyysissämme on se, kysymme mitä olisi tapahtunut, jos tällainen perusvakuutusjärjestelmä olisi käyttöön vuonna 1999. Me siis katsomme taaksepäin. Meillä on analyysi vuodesta 2000 tähän hetkeen, eli 2003, vuoteen 2013. Avainpiirteet ovat se, että noin 50 prosenttia bruttotuloista kor, korvattaisiin tällä vakuutusjärjestelmällä ja järjestelmä suunniteltaisiin niin, että se olisi toimisi EUn tasolla ja tämä olisi 1,6 prosentin maksu joka liittyy sitten tähän sitten äh, tukevat saada kaikki uudet työttömät, joilla on ollut tuloja edellisellä kaudella. keskimäinen laajuus olisi 49 miljardia euroa vuodessa. Sitten nämä vaihtoehtoiset skenaariot, tällainen kokemusluokitella maakohtaiset äh, maksut, tällainen järjestelmä, jossa oli jälkikäteinen korjaus, ja sitten voimme katsoa myöskin näitä kiintiötukia, jotka perustuisivat tiettyyn laukaisemaan. Tekee nyt sitten Matias Dols esittelee meidän tutkimuksemme. Eh, Hyvä, että pyritte minimoimaan puheenvuoronne, mutta tulkeilla täytyisi kuitenkin olla mahdollisuus seurata teidän puhettanne. Continue presenting the... Kiitos Jatkan näiden simulointitulosten tai analyysien selittämistä 2000-2013 ajalta. Tästä te näette tämän sinisen viivan, joka osoittaa työttömyysmäärän kehittymisen Kreikassa, Irlannissa, Espanjassa ja Saksassa. Nämä maat ovat esimerkkejä siitä, että työttömyydessä on ollut hyvin eriäviä kehityskulkuja. Esimerkiksi Saksassa työttömyysluku kasvoi vuoteen 2005. Silloin se oli toiseksi korkein euroalueella, kun taas työttömyys oli suhteellisen matala muissa jäsenvaltioissa. Ja sitten laman käynnistyessä työttömyysmäärät lisääntyivät valtavasti Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa esimerkiksi, kun se samanaikaisesti sitten taas väheni Saksassa. Se, mitä me tässä nyt näemme, eh, oranssin eh, tämän viivan, niin tässä nähdään tämä syklinen työttömyys. Ja sitten tässä nämä väliaikaisesti työttömänä olevat ja sitten pitkäaikaistyöttömät. Mitä tässä grafiikassa näette, ovat äh, nämä vuosittaiset äh, nettomaksut äh, enemmistö jäsenvaltioista on joinain vuosina ollut nettomaksoja ja joinain vuosina taas sitten nettosaaja. Ja tämä koskee myös Saksaa, joka on nettosaaja 2004 ja 2005. Nettomaksut ovat olleet miinus 2,5 BKT Espanjassa, 0,42 Alankomaissa. Vaikkakin tässä on ollut jäsenvaltioita muutamia, jotka ovat olleet netto maksajia, eli Alankomaat ja Itävalta, tai taas nettosaajia, Ranska, Latvia ja Espanja. Mutta tässä täytyy samalla myös muistaa, että tässä on vain 14 vuoden ajanjakso, ja tämä voisi olla hyvin erilainen kuva, jos tässä olisi huomioitu pitempi ajanjakso. Tavoitteena on vahvistaa makrotaloudellista vakautta euroalueella, jotta voitaisiin saada aikaan automaattista vakautta keskustasolla. Ja tällaisella olisi voitu vähentää sitä rapautumista 2009. Tässä nähdään myös millä tavalla tämä olisi vaikuttanut esimerkiksi palkkatuloihin. Sen lisäksi esimerkiksi Italia, Portugali, Irlanti ja Espanja, joihin tämä äh, kriisi iski äh, koviten, niin niissä se olisi heikentynyt äh, tämän skeeman kautta. Ja vakaus, jos oltaisiin saatu aikaa vakautta, niin silloin tämä olisi esimerkiksi vähentänyt pitkäaikaistyöttömien määrää pitkällä aikavälillä. Me olemme myös katselleet erilaisia variaatioita, jossa me katsomme, millä tavalla on pidetty esimerkiksi tuette noin 50 prosentissa jäsenvaltioiden keskitulosta ja millä tavalla tämä vaikuttaa automaattiseen vakautukseen ja sitten maan sisäiseen uudelleenjakoon. Me näemme tästä jäsenvaltiotason maksumäärät liittyen työttömyyden määrään, mutta se mikä meitä erityisesti kiinnostaa on se, miltä nämä nettomaksut näyttäisivät, mikäli tämä maksumäärä olisi suhteutettu tiettyihin aikaintervalleihin liittyen aikaisempiin nettotaseihin. Ja tässä te näette sen, millä tavalla nämä kumulatiiviset nettomaksut ovat vaihtuneet ja nämä sininen ja sitten on vielä tämä clawback-mekanismi. Tämä clawback-mekanismi voi rajoittaa näitä maiden sisäisiä maksuja automaattisia. Tämä toimii joissain jäsenvaltioissa, mutta ei kuitenkaan kaikissa, ja syy on se, että tämä maksumäärä perustuen edelliselle maksukaudelle on oikeudellinen indikaattori sille. Ja sitten tällainen skeema, jossa, joka, tulee, joka aktivoituu vain silloin, kun työttömyys ylittää tietyn määrän. Viimeisen kahden vuoden aikana Äh, jos työttömyys on laskenut äh, tietyn pisteen alapuolelle. Tässä on kolme erilaista A, B ja C kaaviota. Ja se, mitä tämän analyysin perusteella voi sanoa, on se, että tällaiset äh, majat, rajat ylittävät siirrot olisivat mahdollistaneet sen, että olisi voitu tukea enemmän niitä maita, joissa on ollut todella suuri työttömyys. Esimerkiksi Ranska, joka on ollut nettosaaja, niin olisi oli ollut nettomaksaja kahdessa näistä kolmesta kaaviossa. Tai jos katsotaan kumuloituvia netto nettomaksuja Espanjassa, niin eh, tämä sininen, eh, siitä te näette, että Espanja olisi ollut nettosaaja joka vuonna, mutta sitten taas muissa A, B ja C kaavioissa, niin se olisi ollut eh, vuodesta 2007 asti se olisi ollut nettomaksaja ja vasta 2008 lähtien nettosaaja. Johtopäätöksenä voimme todeta, että tällainen yleinen työttömyysturvajärjestelmä olisi tällainen vakauttaja ja se vahvistaisi myös Euroopan sosiaalista ulottuvuutta politiikan teossa. Ja tämä voitaisiin toteuttaa kohtuullisen pienellä budjetilla 49 miljardia per vuosi tänä simulaatiokautena, eikä tässä olisi mistään pysyvistä maksuista kysymys välttämättä vaan tämä liittyy siihen, minkälainen työttömyyssuuntaus kussakin jäsenvaltiossa on. Ja että tässä voitaisiin käyttää näitä clawback-mekanismeja. Ja Kiitos. Thank you very much, uh, all of you. Uh, uh, this was an, a study that we, we... Kiitos. Tämä oli siis tutkimus, jonka te olette laatineet työllisyysvaliokunnan pyynnöstä. Meillä ei tässä nyt ole kovinkaan paljon aikaa jäljellä keskustelulle, mutta kuitenkin ne, jotka haluavat esittää kysymyksen, saavat sen tehdä. Does Mr. Beck... Haluaako herra Becker sanoa jotain EPP-ryhmästä? Ei. No, Jutta Steinruck. Aluksi sydämiset kiitokset näistä tiedoista. Vuodessa 2008 tämä ajatus eurooppalaisesta työttömyysvaikutuksesta kiertelee mielissä hyvin epämääräisessä muodossa. Minusta käsitys työtymysvakuutusjärjestelmästä ei sinänsä merkitse sinulle mitään, koska Saksassa on sellainen automaattinen reaktio, joka on torjuva. Se merkitsee sitä, että tämä on solidaarinen mekanismi, ei sitten enää, enää pätisikään. Mutta, mutta, mutta tämä on meidän oma ongelma. Mutta te olette kuitenkin puuttuneet puuttuneet keskeisiin kysymyksiin, jotka ovat tärkeitä ajatellen tulevaa ajatusten vaihtoa. Millaiset kysymys? Tehän puhuitte siitä, että on näennäisesti vauraita maita, jotka 2005-2008 asti olivat melkoisia, olisivat melkoisia voittajia, jos olisi ollut tällainen työtysvakuutusjärjestelmä. Katson, että Saksan osalta näitä lukuja ja hyvin erilaiset selvitykset osoittavat, että tämän näennäisesti vauras Saksa olisi saanut suhdanneheikkoina aikoina korkean työttömyyden aikana melkoisia summia. Ja meille on tärkeää, että jos me puhumme eurooppalaisesta työttömyysvakuutuksesta, eurooppalaisesta solidaarisuusmekanismista, teemme selväksi myös sen, että sillä ei ole kielteisiä vaikutuksia työnantajien kustannuksiin tai yrittäjien kustannuksiin, jotka liittyvät työllisyyteen, Minusta missään tapauksessa tämä ei saa puut, merkitä puuttumista kansallisiin järjestelmiin, koska ne ovat hyvin erilaisia. Mutta se tarjoaa mahdollisuuden, että tätä kautta saataisiin aikaan eurooppalainen vähimmäistandardi, jota me olemme toivoneetkin. Ja minusta kysymys on se, että näettekö te myönteisiä tai kielteisiä vaikutuksia tulonjakoon jäsenvaltioissa – ja onko minun arvioni oikea, että me eurooppalaisen työttömyysvakuutuksen kautta saisimme vähimmäistason tälle alueelle Euroopassa, mikä olisi erityisen toivottavaa. Lisäksi voidaan tietysti kysyä sitä, että kun puhut usein Euroopan arvostelijat puhuvat väärinkäytöstä, että olisi pysyvistä varojen siirroista kysymystä. Hän myöskin puhuitte tästä, nämä olisivat siis seurauksena tästä. Näettekö, että olisi mahdollista tällainen väärinkäyttö? Voitteko konkreettisesti puuttua tähän ja voitteko jotakin sanoa siitä, miten se voitaisiin estää? Uh, we'll take a second question. Ja vielä toinen kysymys ja sitten saatte vastata. I'll give the floor to uh, uh, Marian Harkin. Marian Haakin ALDE-ryhmästä. Kiitoksia ja kiitoksia molemmille tai kaikille puhujille. Tämä oli erittäin mielenkiintoista ja antaa paljon ajateltavaa. Aina on erittäin hyödyllistä nähdä simulaatioita ja nähdä jonkinlainen malli siitä, kuinka tämä vaikuttaisi, sillä välillä meillä on erittäin hyviä ajatuksia tai välillä ajattelemme, että ajatukset ovat erittäin hyviä. Ja sitten kun tarkastelemme vaikutuksia, niin ne eivät olekaan niin hyvät kuin kuvittelimme ja välillä on aivan päinvastoin. Kiitoksia, on erittäin hyödyllistä käydä tällaista keskustelua. Minä itse tähän keskusteluun osallistun sellaisesta näkökulmasta, joka, no, minun tuntemukseni tästä asiasta on melko vaatimaton ja minulla on kysymyksiä, joita haluaisin esittää. Yksi asia mielestäni on hyvä mainita, että puhuitte siitä, että on pelko olemassa, että tästä tulisi jonkinlainen pysyvä tulonsiirto. Uskoakseni ensimmäinen puhuja puhui siitä, että jos aika raja on sopiva tällaista pysyvää tulonsiirtoa ja synnyttää, se on hyvin rajattu. Tätä mielestäni pitää tarkastella tarkemmin, mutta tämä on erittäin tärkeä asia. Sitten viimeinen puhuja, tässä tarkastelin johtopäätöksiä. Esityksessänne te puhuitte tästä clawback-mekanismista, joka perustuu kokemusarviointiin mielestäni tässä olisi tärkeää tietää, minkälainen vaikutus tällä toimella olisi. Minulla on paljon muitakin kysymyksiä, mutta nyt olen vasta tätä työtä aloittelemassa, joten ehkä palaan asiaan myöhemmin. Kiitoksia tästä hyvin mielenkiintoisesta johdannosta. Ja sitten äh, herra Mann. Gut, dass wir das Thema... Niin, minusta on hyvä, äh, että me käsittelemme tätä aihetta, että mitä Äh, maksaa se, että Euroopan yhdentyminen ei toteudu. Koska täällä on aina niitä ihmisiä, jotka ratkaisevat aina kaiken sillä sanovat, että äh, romutetaan koko Eurooppa, ei mitään yhteistä. Minusta se on väärä äh, tie, mutta tämä on hyvin suosittua monessa jäsenvaltiossa, mutta se on mahdollista muuttaa ja uskon, että me olemme loppumetreillä kuitenkin menestyksekkäitä. Mutta kuten Juncker sanoi, me tarvitsemme uusia välineitä ja eurooppalaista lisäarvoa ja kaikki asiantuntijat, jotka tässä nyt puhuivat siitä, millä tavalla tällainen eurooppalainen järjestelmä voitaisiin toteuttaa, silloinhan meidän täytyisi sopeuttaa meidän kansallisia järjestelmiämme, että me pääsemme ylipäätään mihinkään. Tai kansallisen hallinnon pitäisi saada erilainen ulottuvuus ja me tarvitsemme syvyyttä myös. Meillä ei ole yhteistä eurooppalaista työmarkkinoita, eikä ole yhtäläisiä oikeuksia työmarkkinaosapuolille, jotka neuvottelisivat Euroopan tasolle, vaan tuovat vain jokaisen jäsenvaltion omat kokemukset mukaan. Niin eikö tässä silloin voisi olla vaarana, että tässä tavallaan äh, kehitetään uudenlaista tällaista transfer-Eurooppaa. Steinruck on ihan oikeassa. Äh, meillä on tähän kuitenkin välineet. Meillä on äh, sosiaalirahasto, sitä me tarvitsemme. Meillä on Euroopan globalisaatiorahasto, meillä on EFRA. Eli siis meillä on ihan tarpeeksi välineitä, jotka jo ovat olemassa. Niin eikö tässä nyt ole vaarana se, että työttömät toisissa maissa me joutuisimme vastuuseen heistä. Sen vuoksi me tarvitsemme vahvaa sosiaalista ulottuvuutta, mutta jos tässä nyt lähdetään sanomaan, että meillä on tällainen ohjelma, niin silloin herätetään vääriä toiveita ja odotuksia. Meidän täytyy sanoa, että meillä on tarpeeksi jo olemassa olevia eurooppalaisia välineitä, joita voitaisiin tähän käyttää. Mutta siis joo, minulla on tässä kyllä hieman epäilyitä, mutta ihan oikealla tavalla otitte esiin sekä plus- että miinuspuolia. No niin, ehkäpä te voitte nyt yrittää vastata näihin kysymyksiin. Kiitos näistä kommenteista ja myöskin lisäkysymyksistä. Minä nyt haluaisin äh, aloittaa käänteisessä järjestyksessä, aloittaa viimeistä puheenvuorosta. Olen täysin yhtä mieltä siitä, että kun puhutaan toimeenpanosta tai mahdollista sen osalta, miten eurooppalainen työttömyysvakuutusjärjestelmä tai milloin, missä olosuhteissa voitaisiin ottaa käyttöön, että siihen todellakin on aika pitkä tie ja varmastikin aluksi se merkitsi sitä, että pitäisi harmonisoida olemassa olevia työmarkkinainstituutioita. Tämä ei sunkaan väline, joka voitaisiin lyhyellä aikavälillä ottaa käyttöön. Kuitenkin haluaisin sanoa, että olemassa olevat välineet, joita on EUn tasolla tähän asti ollut, eivät ole mitään sellaisia, että ne automaattisesti olisivat vakauttavia vaikutukseltaan, joten tämä yhteinen työttömyysvakuutus tai muut jotka olisivat tällainen syklinen vakauttamisjärjestelmä, nämä mekanismit sisältäisivät tällaisen suhdanteisiin liittyvän vakauttamisjärjestelmän ja tällaista välinettä, jossa olisi automaattinen vakauttava tekijä – joka toimisi sillä tavoin, sitä ei euroalueella tähän asti ole ollut. Siksi Euroopan rahaliitto on tietyssä mielessä epätyypillinen rahaunioni, koska muissa rahaliitoissa, rahaunioneissa keskeisellä tasolla, tas, tasolla on, keskitasolla, keskisellä tasolla on olemassa tällaisia välineitä. Täällä ei niitä ole. Siksi keskustelu, jos puhutun tässä vaarasta, että syntyy pysyviä siirtoja ovat hyvin vakavasti otettavia kommentteja ja pohdintoja, ja siksi olemme ottaneet esiin myöskin omassa selvityksessämme, ja niitä täytyy analysoida ja tutkia. Ähm, Sitten pyydettiin, että käsitelisi tätä, mikä on tämä clawback, mekanismi, joka perustuu tällaiseen experience ratingiin, eli kokemusarviointiin. Kyllä on siitä, että maksut, joita yksittäisistä jäsenvaltioista tulee tähän yhteiseen vakuutusjärjestelmään, että siellä ei olisi yhtenäistä maksun suuruutta, joka koskisi kaikkia jäsenvaltioita, vaan se riittyisi siitä, riippuu siitä, miten monia maksuja maksetaan yhteisiin jäsenvaltioihin, ja jäsenvaltioiden tasolla sitten maksun suuruus sovellettaisiin tähän niin että saataisiin aikaan tuloneutraalius talouden syklien huomioon ottaen. Tämä on se mekanismi, joka jo voisi johtaa siihen, että, että maks, var, maksusiirrot näiden syklien välillä jäsenvaltioiden kesken voitaisiin rajoittaa. Ja sitten tähän ensimmäiseen puheenvuoroon vielä palaisin. Tämä vaikutus tulojakovaikutus on niin, on vaikea sanoa, mutta on olemassa tiettyjä kansallisia hätätilanteita, joita tällainen perustyöttömyysvakuutus perustuu siihen ajatukseen, että osa tästä perustyöttömyysvakuutuksesta EU-tasolla korvaisi osan kansallisia järjestelmiä. Nyt on vaikea yleisesti puhua siitä, minkälaisia tulovaikutustekijöitä tällä olisi yleisesti, kun saataisiin katsoa, miten kansalliset työt työttömyysvakuutusjärjestelmät on muotoiltu, miten ne on laadittu, joten ei triviaalisti voida nyt vain puhua jostakin tulonvaikutusjaosta. Mitä tulee sitten väärinkäytömahdollisuuksiin? Vielä kerran viittaisi siihen kohtaan, että olemassa olevien työmarkkinainstituutioiden harmonisointi Euroopassa olisi tarpeen, jos ajatellaan tällaista yhteistä työttömyysvakuutusjärjestelmää. Kiitos. Okay. Uh, yes, please take the floor. Thank you. Olkaa hyvä. The question. Kiitoksia, kiitoksia keistä kysymyksistä. Eli me vastaa kaikkien. Ottakaa meihin kirjallisesti yhteyttä. Olemme erittäin tyytyväisiä, jos näin teette. Olemme tehneet paljon töitä ja mielellämme jaamme tämän työn. Ne tulee tähän väärinkäyttöön. Uskoakseni tässä ehdotuksessa väärinkäytön riski on hyvin pieni periaatteessa. 1821 järjestelmässä on kyseessä, jossa on hyvin rajattu mahdollisuus ryhtyä väärinkäytöksiin. Sitten minimivaatimukset. Kyllä me olemme sitä mieltä, että idealista olisi, että rahaston luomisen yhteydessä pitäisi tapahtua jonkinlaista koordinointia käsi kädessä minimi standardeja kohti, sillä kansalliset työttömyysvakuutusjärjestelmät eivät ole eh, kaikissa maissa yhtä vahvoja. Tietyissä tapa- maissa ne vakauttavat taloutta paremmin ja toisissa huonommin. Olemassa olevat rahastot, eh, ne eivät varmasti riitä. Sosiaalirahasto tai globalisaatiorahasto, niiden tarkoitus on puuttua rakenteellisiin kysymyksiin, eh, suurten yritysten kolmansiin maihin siirtoihin ja muuhun. Tässä tarkoituksena on puuttua syklisiin ongelmiin. Nämä asiat eivät siis toisiaan korvaa, ne tukevat toisiaan. Sitten Euroopan yhdentymisen toteutumattomuuden kustannukset, uskoaksemme nämä kustannukset ovat korkeat, erityisesti katastrofaalisissa tilanteissa, kuten suuren laman kohdalla viime, viimeisen vuoden aikana tai 90-luvun alun laman yhteydessä, joka iski kovasti ei vain Etelä, mutta myöskin Pohjois-Eurooppaan. Tämän vuoksi mielestämme näiden kansallisten rahastojen muokkaaminen on tapa päästä eteenpäin. Kyseessä ei ole se, että jatkettaisiin tavallista toimintaa. Kaikissa maissahan on järjestelmä, joka auttaa normaalioloissa, mutta kun meillä on suuri taantuma, paljon työttömyyttä, talousrajo, talousarvion rajoituksia, on hyvin suuri kiusaus leikata työttömyysvakuutuskuluja, kun niitä kaikkien kipeimmin tarvitaan, ja niin näin ei tulisi toimia. Kiitoksia. Kiitos. Olen nyt pahoillani. En voi antaa enempää aikaa teille, enkä kaikille niille, jotka halusivat esittää teille kysymyksiä ja tehdä huomioita sen vuoksi, että meillä on vielä yksi asia esityslistalla, joka meidän on hoidettava vielä tänä aamupäivänä. Joten kiitokset kaikille teidän sitoumuksestanne ja näistä tuloksista, jotka te meille esittelitte. Herra Dan, Meselli, Noiman ja Dols. Ja kaikki nämä tekstit ja luvut, jotka te tässä näitte, niin te löydätte ne tuolta e-meeting-osiosta. Eli voitte palata näihin asioihin, mikäli haluatte paneutua syvemmin tähän asiaan. Mutta me emme nyt voi käyttää tähän enempää aikaa. Meidän täytyy jotenkin palata tähän asiaan vielä jossain muussa yhteydessä. Mutta kiitokset siitä, että tulitte tänne ja että teitte kaiken tämän työn. Thank you very much. And then we'll uh, go to... Uh, ja nyt siirrymme sitten kohtaan 11 esityslistalla, joka on eurooppalaisen foorumin perustaminen, jolla voitaisiin uh, edistää pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi tehtävää yhteistyötä. Aikataulun vuoksi minun täytyy nyt pyytää kaikkia teitä, jotka olette valmistautuneet tähän, jotka on tänne kutsuttu, olemaan vielä lyhykäisempiä esittelyissänne. Tervetuloa ja saatte neljä minuuttia jokainen teidän alkupuheenvuoronne. I'll, stay, I'd start with, uh, if I have the right information now, with uh, Madam Muriel Guin, head of uh, uh, unit. Ja Rova Iguin, olkaa hyvä. Kiitos rouva puheenjohtaja koska minulla on vain neljä minuuttia aikaa, haluaisin muistuttaa, että komissio on tämän foorumin perustamisehdotuksen tehnyt jo valiokunnassa heinäkuussa, joten en tämän ehdotuksen yksityiskohtiin tämän tarkemmin enää. Haluaisin nyt korostaa kolmea asiaa. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että nyt meillä on lähentyvä sopimus olemassa siitä, kuinka suuria yhteiskunnallisia, taloudellisia ja muita vaikutuksia pimeällä työllä on Euroopan unionissa erityisesti nykyisessä tilanteessa ja kriisin ylipääsemisessä pimeän työn vaikutus edunsaajiin, työttömyysvakuut, vakuutusjärjestelmiin ja muihin asioihin, kuten äsken mainittua, mutta toisinkin seikkoihin, kuten esimerkiksi epäreilun kilpailun yritysten välillä on suuri ja myöskin tämä vähentää hyvin paljon verotuloja ja heikentää sosiaaliturvajärjestelmiä. Myöskin pimeä työ koskottaa tiettyjä ryhmiä, kuten naisia. Ja haluaisin muistuttaa teille siitä, että Eurobarometritutkimuksen mukaan yksi kymmenestä haastatellusta kertoi, että on ostanut joko tuotteita tai palveluja, jotka ovat pimeän työn hedelmiä ja neljä, yksi neljästä kertoi, että oli tehnyt epävirallisesti työtä edellisen vuoden aikana. Haluaisin tässä muistuttaa teitä siitä, miksi komissio on tehnyt tämän tyyppisen ehdotuksen. Me tarvitsemme uudenlaista yhteistyötä, eurooppalaista yhteistyötä. Ja on olemassa eri projekteja, joita on jo vuosien ajan toteutettu eri jäsenmaissa, joita eri asiantuntijat ovat ähm, tehneet, joita komissio on myöskin rahoittanut, ne ovat hyvin mielenkiintoisia. Me emme lähde siis tässä nollasta, mutta olemme havainneet, että on olemassa jonkin verran puutteita Euroopan unionin toiminnassa ja erityisesti jäsenmaiden välisen yhteistyön kohdalla. Huomaamme, että kaiken kattavaa lähestymistapaa ei ole olemassa. Tietyt jäsenmaat tekevät töitä hyvien käytänteiden parissa tällä alalla, mutta huomaamme, että työsuojelutarkastajat Euroopan unionissa ja sosiaaliturva-alan tarkastajat, tulliviranomaiset ja maahanmuuton parissa töitä tekevät tai veroviranomaiset Euroopan unionissa eivät tee yhteistyötä. Meillä ei ole foorumia, joka tekisi heille mahdolliseksi tehdä yhteistyötä, eikä ole mitään tällaista poolia, johon koottaisiin kokemuksia. Sitten tässä on toinen tekijä, joka aiheuttaa vaikeuksia kansallisille viranomaisille Euroopan unionissa. On vaikea arvioida rajat ylittäviä ilmiöitä pimeän työn osalta. Perinteiset mekanismit on laadittu kansallista tilannetta varten pimeän tuon kohdalla ja hyvin vähän olemassa olevia rajat ylittäviä järjestelmiä jäsenmaissa on ja tiedonvaihto on hankalaa. Foorumi, jota komissio on ehdottanut, ajan kanssa nämä puutteet ja ongelmat ratkaisisi. Sitten toinen asia, jota haluaisin korostaa, on se, että on erittäin selvää, että tämän uuden yhteistyön puitteissa Euroopan unionissa meidän täytyy tehdä töitä moninaisten toimijoiden kanssa. Luonnollisesti kansallisten viranomaisten, kuten äsken mainitsin. Meillä on erilaisia tarkastus- ja suojeluviranomaisia eri aloilla, mutta on myöskin tarpeen tehdä töitä Ähm, työmarkkinaosapuolten kanssa, jotka tietyissä jäsenmaissa tekevät yhteistyötä suoraan tarkkailuviranomaisten kanssa ja suojeluviranomaisten kanssa. Hyvin paljon hyviä käytänteitä on tunnistettavissa tietyissä jäsenmaissa ja meidän pitäisi myöskin tehdä töitä Euroopan unionin virastojen kanssa. Ne ovat saaneet kokoon mielenkiintoista asiantuntijuutta ja voisivat olla mukana tämän foorumin rakentamisessa hyvissä oloissa. Eurofundin ja Lissabonin terveysturvallisuusvirasto ja ILO, jonka kanssa olemme myöskin tehneet jonkin verran työsuojelutarkastusten osalta yhteistyötä tietyissä jäsenmaissa – Tällainen toiminta on avain sille, että yhteistyö toimii Euroopan unionissa. Ehdotuksessamme tämä lähempi yhteistyö heijastuu niin, että pyydämme jäsenmaita luomaan hyvin koordinoinnun linkin, jonka kautta yhdestä lähteestä saataisiin yhteys. Sitten, koska minulla on vain neljä minuuttia aikaa, haluaisin korostaa sitä, että tämä foorumi Euroopan unionissa olisi ähm, yhteistyötä kautta vahvistettaisiin jäsenmaiden yhteistyötä, mutta myöskin Euroopan unionin tason yhteistyötä. Kiitos. Seuraavaksi Menendez Sevalles, äh, Eurofondin äh, johtaja. Thank you very much, uh, Madam Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että meillä on tilaisuus esitellä lyhyesti joitakin tietoja. Me olemme tehneet tutkimusta tämän pimeän työn alueella, samoin myöskin lähetettyjen työntekijöiden kysymyksissä ja muillakin alueilla. Ja luultavasti kaksi kertomusta, jotka ovat saaneet aikaan enemmän tiedon leviämistä poliittisessa keskustelussa tärkein tiedon leviämistä ovat ne toimenpiteet, joilla voidaan toimia tätä laitonta vastaan. Me kerran 26 välinettä 23 eh, maassa. Kymmenen on sitä, että säännöllistä tietojen vaihtoa, hyvien käytännön vaihtoehtoja, mitä osataan, mitä on kokeiltu ja mitä on arvioitu. Ja kun on olemassa arvioita, on katsottavasti, mikä on niiden tehokkuus. Ja tämä väline on olemassa online-muodossa. Se voidaan katsoa maakohtaisesti, sektorikohtaisesti, työkohderyhmätään ja myöskin sitä, minkälaisia toimia on. Me katsomme erityyppisiä toimia, ei pelkästään perinteisiä pelotteita, miksi verotarkastuksia ja niihin liittyviä rangaistuksia, vaan myöskin ehkäiseviä toimia ja sellaista me voidaan parantaa tilannetta ja voidaan myöskin lisätä, kampanjat voidaan lisätä tietoisuutta asiasta. Pyrimme siis kattamaan perinteiset strategiat ja pyrimme ohjaamaan tällä, siihen, että noudatetaan säädöksiä ja myöskin kattamaan sellaiset välineet, jotka toimivat tietynlaisena porkkanana tämän kepin ohessa, jotta voidaan saada aikaan säännöstä noudattamista. Vuosien saatossa olemme voineet nähdä muutoksia käytänteissä joita on otettu käyttöön eri jäsenvaltioissa, myöskin ehdokasmaissa. Ja, ja pelotetoimenpiteet ovat laajemmalti olleet toimeenpantoja, mutta toimien laajempaakin kirjoa on käytetty riippuen tietysti siitä, mikä on tilanne jäsenvaltioissa ja ajatellaan minkä monia toimia on toteutettu jotkin avainkysymykset tai avainhavainnot, jotka voidaan tehdä tästä selvity- todeta tästä selvityksestä, ovat se, että, että ohjelmi, ongelman suuruus vaihtelee jäsenvaltioittain, mutta myös myöskin lait, pimeän työn profiili vaihtelee. Joissakin maissa on, en, sitä on enemmän se vähemmän, joissakin maissa on enemmän työttömiä ja niin työsuhteessa olevia ja myöskin trendit ovat hyvin erilaisia eri maissa olemme nähdä, että on vähän huomiota, vähän sitoutumista, vähän painotusta sen osalta, että noudattaisiin sääntöjä. Ja olemme vai, oletaan vuosia sanomaan viime aikoina, että on hyvin vähän vaihdettu tietoa hyvistä kokemuksista ja käytänteistä. No, tämä olisi olla tärkeää. Meidän on pyrittävä arvioimaan myöskin eh, sitä, mikä on mikin toimenpiteen tavoite, ja pitäisi käyttää myöskin yhteisiä välineitä, yhteisiä arvio, välineitä, kun arvioidaan, että ei myös katsoa, minkälaiset poliittisen toimenpiteiden vaiheet ovat tehokkaimpia missäkin maassa. Pitää tämä mielessä meistä komission ehdotus on hyvä. Se keskittyy ehkäisemiseen ja, ja sitä nimenomaan työhön käytän, siis tiedonvaihtoon, välin, mm, toimenpiteiden analysoimiseen, että luodaan eh, tällaisia välineitä ja tietopankkeja. 2015 meillä oli hanke, on hanke, jossa pyrimme tehdä toimen, toteuttavuusselvityksen siitä, miten tämä tietopankki voidaan toteuttaa. Mutta minun on sanottava, että komission ehdotuksessa myöskin äh, vaati koordinaatiota sovelluksella tasolla ilman, että laajennetaan valtuutusta, joka tähän liittyy. Joka tapauksessa ehkä on syytä, että tietoa, jota on käytävissä, sekin voisi riittää, että tehtäisiin kokouksessa, mutta pitäisi toimia aktiivisemmin niin, että tästä tietokannasta tulisi olla tällainen interaktiivinen foorumi. Tämä olisi todellinen tehtävä, joka voisi auttaa. On mielipiteet, jotka liittyvät siihen, miten saataisiin kuulemisvaihe vietyä tässä asiassa loppuun, mutta parlamentissahan on todettu jo, että tämän foorumin tulisi olla myöskin asia, joka on se, että komissiosta vastaisimme, koska me, me on, meidän kannalta on tärkeää tehdä tutkimusta, koska siinä meillä on oma roolimme. Kiitos. Seuraavaksi herra Trampa, joka edustaa Business Europea. Te Business Europein äh, teollisten suhteiden työryhmän puheenjohtaja. Kiitos. Minä edustan Business Europea, joka edustaa äh, miljoonia yrityksiä Euroopassa, jotka työllistävät äh, miljoonia työntekijöitä. Me toimimme hyvin tai siis me, meitä, me käsittelemme hyvin paljon näitä, tätä epäreilua työtä Euroopassa. Ja sen vuoksi pidämme erittäin hienona sitä, että perustetaan tällainen foorumi. Mutta meidän ei kuitenkaan tule uskoa, että, että homma hoituu sillä, että perustamme tällaisen foorumen. Ja nyt otankin esiin näitä konkreettisempia ehdotuksia, joita mielestämme komission ehdotuksesta puuttuu. Esimerkiksi ja lähden siitä, mitä tammikuussa 2014 te sanoitte. Eli ei riitä se, että otetaan käyttöön rangaistuksia ja että saadaan nämä äh, viranomaiset tekemään enemmän yhteistyötä. Tämä on luonnollisesti hyvin tervetullutta, mutta täytyy myös luoda sellainen ympäristö, jossa ei olisi niin houkuttelevaa ja edullista olla maksamatta ja veroja ja ilmoittaa työstä ja työntekijöistä. Niin kauan kuin tämä tasapaino ei ole parempi, niin me tulemme näkemään aivan liikaa ilmoittamatonta työtä. Toisekseen asia, mikä meidästä, meidästämme puuttuu komission ehdotuksesta, nimittäin kyllä, Foorumin tulisi tehdä analyysejä Euroopan tilanteesta, mutta tässä ei puhuta millaisia analyysejä. Me pitäisimme hyvänä sitä, että analysoitaisiin, miksi joissain jäsenvaltioissa tietyillä alueilla on paremmin kyetty luomaan sellainen ilmasto, jossa suurin osa työntekijöistä ja yrityksistä ovat virallisia ja vain hyvin vähän epävirallisia olen vakuuttunut siitä, että muut alueet ja jäsenvaltiot voisivat ottaa oppia näistä kokemuksista. Ja tämä olisi yksi asia, johon tämä foorumi voisi keskittyä. Toisekseen, kuten täällä jo mainittiin, tässä ehdotuksessa puhutaan tällaisista bilateraalisista sopimuksista, ja tämä on osa myös lähetettyjen työntekijöiden direktiivistä, eli tällaisia bilateraalisia sopimuksia tehtäisiin ja ne olisi pakko rekisteröidä. Me olemme itse eh, kannattaneet näitä bilateraalisia sopimuksia, mutta on erittäin vaikea löytää niitä, joten me puhuisimme sen puolesta, että tämä tässä ei pitäisi odottaa, että foorumi lähtee tekemään työsuunnitelmaa ja tarkastelee asiaa, vaan me pyytäisimme, että komissio kehottaisi jäsenvaltioita nyt jo rekisteröimään nämä bilateraaliset sopimukset. Me voimme kaikki ottaa niistä oppia. Ei meidän tarvitsisi odottaa sitä, että tämä täytäntöönpanodirektiivi astuu voimaan kahden vuoden kuluttua tästä päivästä. Sitten vielä viimeinen asia liittyy liittyy itsensä työllistämiseen, yksityisyrittäjyyteen. Ja se on asia, jota pitäisi tarkastella, koska tämä on pakkoyrittäjyys on asia, joka uhkaa järjestäytyneitä yrityksiä. Tämä on asia, joka täytyisi selventää jäsenvaltioissa. Tämä pitäisi ottaa mukaan myös tähän foorumiin, mutta kuitenkaan näitä toimenpiteitä ei pitäisi siirtää eteenpäin, koska jäsenvaltiot tietävät, että on olemassa näitä tällaisia pakkoyrittäjyyksiä tässä minun ehdotukseni, konkreettiset ehdotukset. Kiitos. Uh, thank you. I'll uh, give the floor to... Uh, Sitten Rova Vornek, joka on etusen oikeudellinen neuvonantaja. Much. Um, Paljon kiitoksia. Etus tervehtii ilolla tätä uutta riippumatonta työtä riittyen pimeän työn ehkäisemisen Sen pitäisi olla mielestämme pakollinen kaikille jäsenmaille. Tämä ei ole vain uusi eli Euroopan unionin tasolla, mutta sen tulisi toimia. Meidän pitää taata se, että tiedonvaihto ja parhaiden käytäntöjen vaihto toimii ja meidän pitää olla työmarkkinoilla standardeja. Tarvitsemme parempaa koordinointia ja myöskin parempia esimerkkejä, kuten Euroopan parlamentti on korostanut mietinnössä, joka käsitteli tuosuojelua. Meillä tulisi olla eurooppalaisella ähm, tasolla tuosuojelutarkastusten osalta minimikriteerit ja meidän pitää vaihtaa ähm, tietoja yhteisten tarkastusten osalta, jotta voimme toimia rajat ylittävästi on avainasia, että kaikki jäsenmaat osallistuvat tähän uuteen foorumiin ja että tämä on pakollista. Jos me todellakin haluamme saada ympäri Euroopan unionin tuloksia aikaan, me emme voi tässä teko syynä vaatimattomuudelle käyttää oikeusperustaa. Me haluaisimme nähdä myöskin sen, että jäsenmaiden edustajat foorumissa saisivat mandaatin työlleen Tämä takaisi sen, että työ todellakin voisi olla tehokasta ja luonnollisesti etuselle avainasia on se, että työmarkkinaosapuolet Euroopan tasolla ja kansallisella tasolla myöskin otetaan mukamaan. Tämä liittyy niiden erityisluonteeseen. Kuten on huomioitu, tuo kansallisessa järjestelmässä työmarkkinaosapuolella on tär- tarkkaan määritelty roolinsa mutta sosiaalinen dialogi on tässä yhteydessä myöskin erittäin tärkeä. Ammattiliitoilla pitäisi olla tärkeä rooli, sillä usein ne ovat ensimmäisiä, jotka huomaavat laittomia tilanteita, vääristymiä ja epänormaaleja käytäntöjä, jotta voisimme saada jotakin aikaan. Toivomme, että tämä foorumi luotaisiin yhteydessä tähän valiokuntaan, sillä meillä on jo kokemusta yhteistyöstä. Yhteistyöhön liittyen haluaisimme varmistaa sen, että foorumi voi toimia riippumattomasti. Me ehdottaisimme, että sillä olisi foorumin jäsenten valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joka laatisi vuotuisen ohjelman ja vuosikertomuksen. Haluaisimme saada Slikin mukaan tähän foorumin toimintaan, että voisimme saada rakentavasti kaikki ponnistukset ja työn yhteen. Ja, ja haluaisimme tukea työmarkkinaosapuolten mukaanottamista, kuten mainitsin aikaisemmin, jotta voisimme niiden roolia vahvistaa. Meidän täytyy tehdä selkeä ero kansallisen pimeän työn ja rajat ylittävän pimeän työn välille ja, ne, ja niiden erityis haasteiden osalta, joita nämä tilanteet vaativat, kun pimeää työtä esiintyy rajat ylittävästi. Meillä täytyy olla nopea tiedonvaihtojärjestelmä. Tämä on erittäin tärkeää, sillä kansalliset viranomaiset tarvitsevat hyvin nopeita tietoja no, usein eri jäsenmaista. Tämä EMI järjestelmä, kun tekstissä mainitaan, on vapaaehtoinen ja meillä on sen suhteen kysymyksiä. Ja sitten tämä yhden lukun kontaktijärjestelmä. Sen suhteen olemme sitä mieltä, että meidän täytyy taata, että kaikki viranomaiset aktiiviset ovat mukana ja niiden lisäksi myöskin työmarkkinaosapuolet. Tämän vuoksi työtä täytyy valmistella kaikkien osapuolten kanssa yhdessä. Lopulta haluaisin sanoa, että foorumin pitäisi kattaa täysin myös itsensä työllistävät henkilöt, mutta teksti ei heijastele tätä, eikä tehtäviä ja päämääriä, jotka liittyvät niihin. Tätä tulisi parantaa. Toivomme, että saamme erittäin hyvän tekstin ja paljon kunnianhimoa käytännössä aikaan. Kiitos. And, uh, the last... Kiitos. Ja sitten viimeinen on herätty sen niin kutsutun Slikin äh, puheenjohtaja. teillä on siellä työryhmä, joka käsittelee muun muassa pimeää työtä. Te olette eh, myös eh, Belgian eh, Service Public Federalin pääjohtaja. Kiitoksia tästä kutsusta. Tämä on suuri kunnia. Ehkäpä niille, jotka eivät tiedä, mikä Sklik on. Kyseessä on johtavien työsuojelu, terveys- ja turvallisuustarkastajien komitea, joka kaksi kertaa vuodessa trion alla, komission ja neuvoston alla kokous, kokoontuu. Meillä on aina temaattisia kokouksia, niin kutsuttu täysistunto, johon kaikki jäsenmaiden edustajat kutsutaan mukaan. Ja Slikin työryhmissä. Meillä on useita komiteoita, jotka ovat aktiivisia tarkkailijoita. Minä olen itse tällaisessa tarkkailevassa komiteassa mukana, joka luo linkin työelämän ja työturvallisuus ja terveyskysymysten välille. Me olemme keskustelleet tästä uuden foorumin luomisesta keskuudessamme pimeän työn ehkäisemiksi ja aivan aluksi me olemme laatineet lausuntomme. Meidän mielestämme pitäisi turvautua jo olemassa oleviin foorumeihin paremmin, myöskin tiedonvaihdon alalla. Niitä on luotu eurooppalaisella tasolla ja niihin ehkä välillä jäsenmaat osallistuvat rajatusti. Similes on tämän tyyppinen tai ELA SNU meidän tulisi käyttää näitä olemassa olevia foorumeita mahdollisimman hyvin hyödyksemme ja luoda synergioita ja pyrkiä kattamaan olemassa olevia puutteita. Mitä sitten tulee eurooppalaisen foorumisen luomiseksi pimeän työn ehkäisemiseksi? Tässä meillä on hyviä esimerkkejä. Slikin työstä, siis johtavien työsuojelutarkkailijoiden komiteasta, ja voivat olla hyvä esimerkki kaikille työryhmille. Tai ehkä tässä on kuitenkin pieni huolikin, sillä nämä tuosuille viralliset viranomaiset osa edustavat omia tahojaan ja on monimutkaisempaa toimia, kun meillä on useita instituutioita mukana toiminnassa. Meillä on työsuojelutarkastajia jäsenmaissa ja tämän lisäksi myöskin viroviranomaisia ja sosiaaliturva-alan tarkastajia mukana. Tässä puhun siis kansallisesta tasosta. voin siis ymmärtää, että tehokkuuden vuoksi, jos haluamme saattaa kaikki nämä tekijät yhteen tai budjettisyystä, voisimme toimia, kuten Slikissä aikaisemmin toimittiin, että meillä olisi kaksi jäsentä, ja että rajoittaisimme osallistujien määrää. Tämä olisi yksi mahdollisuus uuden foorumin osalta. Aina on mahdollista myöskin mahdollisen sopimuksen kautta lähettää tarkkailijajäsen tai jonkinlainen asiantuntija mukaan, sillä meillä on eri aloja edustettuina. Tämä voisi olla yksi mahdollisuus. Voisimme kahdella jäsenellä laajentaa siis osallistumista. Sanoisin vielä, että meillä on hyvin organisoitu esityslista kaikissa kokouksissamme, johon eri työryhmät osallistuvat. Slikin käsittelemät teemat käsitellään niin, että meillä on jokaisen osalta oma työryhmänsä ja meillä on niin kutsuttu tarkastus, enforcement, työryhmä, joihin osallistuminen on pakollista ja muiden osalta, muiden työryhmien osalta osallistuminen on vapaaehtoista. Vetoamme aina jäsenmaihin. Meillä on esimerkiksi koneiden, vaarallisten aineiden tai rajat ylittävien toimeenpanojen osalta omat työryhmänsä. Ja viimeisin luotu ryhmä on tarkkailijaryhmä eri jäsenmaista tässä työryhmässä on siis edustuksensa. Me julkaisemme kertomuksia. Kaikki jäsenet voivat niihin osallistua ja tehdä kommentteja ja kaikki päätökset tehdään Helsingissä aina täysistunnossa. Kiitoksia. Thank you for your <clears throat> introduction. Kiitokset näistä esityksistä annan äh, herra Pirinskille puheenvuoron SND-ryhmästä, joka on vastuussa tästä mietinnöstä, jota työstämme täällä parlamentissa. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. Puheenjohtaja. Aluksi haluan esittää varmastikin kaikkien tunteman äh, arvostuksen näitä tehtyesityksiä kohtaan – Kysymys on hyvin mutkikkaasta kysymyksestä, joka on noussut esille tässä esityksessäkin, ja se vaatii hyvin sitoutunutta lähestymistapaa niin, että mukana ovat hyvin erilaiset intressiryhmät ja mukana on erilaiset näkökannat. Ja foorumi, jota on ehdotettu, jota komissio on esittänyt, on minusta sellainen, että se ansaitsee arvostusta. Se on kuitenkin myös haaste siinä mielessä, että siitä pitäisi tehdä uusi väline, joka antaa lisäarvoa, eikä vain jokin sellainen muoto tai toimi, joka ei osaltaan anna sitten mahdollisuuksia paremmille ratkaisuille. Tästä syystä minä haluaisin esittää yhden kysymyksen, ja jos sanoisin, että olisin kiitollinen, jos sitä kommentoitaisiin. Ja sitten yritän äh, myöskin esittämään sen hiukan täsmällisemmässä muodossa kullekin mahdollisimman lyhyessä. Kysyisinkin, olisiko hyötyä siitä, että yritettäisiin määritellä konkreettisesti ongelman täsmällinen luonne. Ja selitän, mitä tarkoitan. Komission tiedonannossa puhutaan siitä, että Siis tämä on aivan ensimmäinen teksti komission paperissa. Siis siitä puhutaan, mitä on pimeä työ. Se on mitä tahansa maksettua toimintaa, jotka ovat laillisia, ajatellen luonnetta, mutta joista ei ilmoiteta viranomaisille. Joten kysymys kuuluu siitä, että onko ne että pimeä työ, onko se itsessään ongelma vai onko ongelma se, että tästä työstä ei tehdä ilmoitusta viranomaisille, julkisille viranomaisille. Esitän tämän kysymyksen siksi, että selvästikin pimeän työn ilmiö liittyy se, että on kysyntää laillisille toimille ja että on olemassa myöskin tarjontaa. jotta nämä ovat toimia, joita yritykset, joista yritykset ovat kiinnostuneet ja, ja jois, joihin työntekijät ovat valmiita, joita työntekijät valmiit toteuttamaan. Niin me kuitenkin toteamme, että tämä työ on sellaista, sitä ei ilmoiteta viranomaisille. Ja se johtaa hyvin vakaviin vaikutuksiin sekä työntekijöille itselleen, jotka työskentelevät hyvin äh, äh, vaarallisissa olosuhteissa ja joidenkaan palkka taakka on hyvin rajallinen ja tämä aiheuttaa myöskin ongelmia yrityksille, sama myöskin veroviranomaisille, sosiaaliturvajärjestelmille, paikallisille yhteisöille, jotka kärsivät veromenetyksiä ja niin edelleen. Joten haaste, joka edessämme on tässä, tällä foorumilla, on se, että miten me sääntelemme pimeää työtä. Ja tässä syy mielessä tähän asti käydyssä keskustelussa on kielenkäytöstä hiukan yksipuolista. On puhuttu taistelemisesta, tätä pimeää tätä vastaan, sen torjumaan sitä tai, tai käyttämään pelotteita sen ehkäämiseksi ja niin edelleen. Rova Gwen ja meidän yksin kanssa, olisitteko yhtä mieltä siitä, että jos pyrittäisiin harjoittamaan vuorovaikutusta foorumin kanssa. Komissio voisi vakavasti tutkia haasteen kahta puolta. Toisaalta siis toimeenpanoa, mitä pannaan toimeen erinäisiä työ- ja, ja sosiaalilainsäädännön kysymyksiä, ja että saman aikaan se luotaisiin sellaisia toimenpiteitä, jotka rohkaisevat niitä, jotka tekevät tällaista pimeää työtä tekemään tästä työstä virallista. Sitten herra, herra Menendez de Valdez, olisiko hän valmis hiukan laajentamaan teesiään kepeistä ja porkkanoista? Koska uskon, että se mitä hän mainitsi tai mistä hän puhui, on juuri sitä, mitä minä pyrin tuomaan mukaan tässä kysymyssarjassa – Olisiko niin, että olisi suosituksia ja panostusta, joka kiinnittäisi huomiota sekä lainsäädännön toimeenpanoon, että olisi tällaisia eh, mahdollistavia toimia. Herra Trampe sitten. Haluaisin esittää Trumpille täsmäisemmin seuraavan kysymyksen. Te esittelitte hyvinkin tiukasti miten huolissaan virallisesti toimivat yritykset ovat tästä pimeästä työstä. Kuitenkin teitte sellaisen kommentin, että unionissa tällainen virallisesti ilmoitettu työ on aika kallista, joten te näette, että kenties tämä pimeä työ sen, että sen laajuus pienenisi sen sijaan, että se kokonaisuudessaan muuttuisi viralliseksi siksi, että työ on kustannuksella, että se on kallista. Oletteko se mieltä, että tämä on todella perusteltu oikeus? Se, että onko työ kallista vai ei, on asia, josta pitäisi ainakin neuvotella työmarkkinaosapuolten kesken. Ja jossa pitäisi myöskin arvioida laajempia näkökantoja, jotka siihen liittyvät. Rova Varnek EAYstä. Minä haluaisin pyytää, että kenties kertoisitte meille, mikä on ollut teidän kokemuksenne siinä, että on pyritty laillistamaan pimeää työtä ammattiliittojen ponnistuksiin? Miten te koette, mikä olisi perusteltu strategia tälle foorumille niin, että se pyriskisi työvoimaa yli kansallisella tasolla niin, että se ei olisi innostunut tällaisesta pimeästä työstä, mitä olisi tällaisen ehkäisevä toiminta – Siis, ja toisaalta sitä myös yritysten ja julkisten viranomaisten, niin kansallisten kuin EU-viranomaisten kanssa. Kysymys on hyvin mutkikasta ja hyvin tuskallisestakin ongelmasta. Ja lopuksi pyytäisin kollegoja ja huoneessa läsnä olevia yhdistymään sellaiseen ponnistukseen siinä, että tämä uusi foorumi todella antaisi lisäarvoa unionin tasolla jäsenvaltioiden ponnisteluille, työmarkkinajärjestöjen ponnisteluille, eri ryhmittymien, kuten SLIC ja muut, jotka täällä on mainittu, niin että olisi todellinen näkemys siitä, että ongelmaa käsitellään oikealla tavalla ja sitoutuneesti. Five minutes. Meillä on 25 minuuttia aikaa. Ehkä olisi kaikkein järkevintä, jos te voisitte antaa lyhykäisiä vastauksia. Ja sitten katsotaan, onko vielä aikaa siihen, että muut jäsenet saavat puhua. Jos Rova Quinn alko, aloittaa. Kiitoksia. Liittyen tähän kysynnän ja tarjonnan kysymykseen, uskoakseni komission ajattelutapa ja e, tätä ehdotusta edeltänyt vaikutusten arviointi on ottanut tämän ilmiön monimuotoisuuden hyvin huomioon ja sen, että se on erilainen ilmiö eri jäsenmaissa ja että ulottuvuuksia on hyvin paljon ja niitä tulee tarkkailla todellakin – yksityiskohtaisemmin. Selvästi komission ehdotus antaa prioriteetin sille, että meillä olisi yhteistyöfoorumi jäsenmaiden viranomaisten välillä, sillä tämä foorumi, kuten eri huomioissa, puhujen huomioissa tulikin ilmi, tällaista foorumia ei ole ja toimijat, jotka tekevät eri aloilla sekä ennaltaehkäisyn että tarkastusten parissa töitä, voisivat tarjota laajemman kuvan ja tarkemman kuvan pimeän työn ilmiöstä. Sitten tämä muodollistamiskysymys pimeän työn osalta uskoakseni sitä voitaisiin tarkastella myöskin näiden toimien arvioinnin kautta, niiden toimien, joita on olemassa eri jäsenmaissa eurofundista, tässä muutama minuutti sitten puhuttiinkin. Komissiolla tarkoituksena selvästi on luoda yhteistyötä jäsenmaiden ja eri kumppaneiden välillä, jotta voitaisiin luoda Euroopan unionissa lisäarvoa työmarkkinaosapuolten, eri virastojen, välillä niin edespäin. Mutta ainakin tietyt toimet ovat sellaisia, että ne epäilemättä myöskin pimeän työn virallistamiseen tulevat vaikuttamaan ja Tähän vaikuttavat myöskin ne hyvät käytännöt, joita on olemassa tietyissä jäsenmaissa. Haluaisin muistuttaa siitä, että kansainvälisellä tasolla on olemassa pohdintaa ja yhteistä työtä ilon piirissä tällä hetkellä. tulee tuottamaan tulosta epävirallisen talouden osalta ensi vuonna. Tämähän koskettaa luonnollisesti jäsenmaita, joilla on hyvin erilaisia kokemuksia asiasta, mutta tämä pimeän työn äh, normalisoimisen kysymys on jotakin, mitä tullaan käsittelemään ja kansallisella, kansainvälisellä tasolla on myöskin olemassa yhteisiä lähestymistapoja tähänkin asiaan liittyen. Thank you very much. I understand that the... Kiitos. Ymmärrän, että, että tarvitaan lisää tietoa eri lähestymistavoista. On sanottu, että on kolme elementtiä elementtiä, jotka johtavat tähän toimintaan. Tämä on tilaisuus, motivaatio saada enemmän kuin menettää ja että on myöskin moraalinen perustelu itselle toimia näin, joten nämä kaikki toimet, joista minä puhuin, tällaiset verotuksesta rangaistukset tai tietoisuuskampanjat, niin ne käsittelevät eri elementtejä, jotka liittyvät tähän. Me olemme kerranneet hyvin paljon esimerkkejä tästä. Kuitenkin Anik toistuvasti on komissiossa puhunut siitä, että arviointi on ratkaisevan tärkeää. Monia näistä toimista on arvioitu, monia, monista voidaan sanoa, että arviot eivät ole vertailukelpoisia. Meillä on yhteisiä arviointiyksikköjä, jotka eivät pysty arvioimaan ää, äh, toimenpiteitä sikäli, että voidaan katsoa, että kun toimenpiteillä on asetettu erilaisia tavoitteita, niin se on vaikeampaa. On vaikea katsoa, mikä ovat tehokkaimpia, mutta myöskin se, mikä on se vaihe ja konteksti, jossa ne ovat olla tehokkaita. Ja tältä kannalta katsottuna tiedon jakaminen ei ole pelkästään sitä, että jaetaan hyviä käytänteitä, vaan sitä, että opitaan siitä, mitä ovat kustannustehokkaimpia, mitkä ovat kustannustehokkaimpia menetelmiä tässä yhteydessä. Ja tämä on jotakin sellaista, mitä voidaan tehdä Euroopan tasolla, ja mitä olisi olla vaikea tehdä jäsenvaltioiden tasolla? Thank you for the question. We of course full in favor. Kiitos kysymyksestä. Me luonnollisesti haluamme vahvistaa täytäntöönpanoa ja valvontaa, sillä päästäisiin eroon tietyistä pimeän työn ongelmista. Mutta pointtina on kuitenkin se, että tämä ei riitä lähellekään. Täytyy keskittyä liittyä myös siihen, että luodaan yhteiskunta, jossa yrityksistä ja työntekijöistä tuntuu, että kun he toimivat laillisesti ja maksavat sosiaaliturvamaksunsa ja veronsa, niin he saavat siitä sitten takaisin vastineeksi jotakin. On osia Euroopan osia, jotka toimivat paremmin kuin tietyt muut osat, jossa on ihan normaalia, että toimii virallisesti, maksaa veronsa ja sosiaaliturvan maksunsa ja tuntuu siltä, että siitä saa vastineeksi jotakin. Ja asia on nimenomaan se, että jos tämä foorumi aikoo lähteä tekemään analyysejä, niin kuin ehdotuksessa sanotaan, niin tämä on asia, mitä heidän pitäisi analysoida. Voimmeko me ottaa oppia niistä jäsenvaltioista, joissa on huomattavasti vähemmän pimeää työtä, koska minä uskon, että sieltä on opittavaa. Ehkäpä aivan aluksi siitä, mitä Slikkin on ehdottanut. Meillä pitäisi olla selkeä yhteinen lähestymistapa pimeän työn ja muun työn osalta, ja meidän pitäisi määritellä indikaattoreita liittyen pimeään työhön. Tässä meidän pitäisi jakaa tämä kysymys eri osiin. Ensinnäkin työntekijän tilanteessa, joka on epävarmassa tilanteessa. Sitten meillä on sellaisia työnantajia, jotka ovat epäreilyn kilpailun uhreja, kun toiset eivät käytä virallista työvoimaa, he menettävät. Sitten tämän lisäksi meillä on viranomaiset, jotka menettävät tuloja verotuksen ja sosiaalimuksien kautta. Esimerkiksi koetaan Belgian hallintoa. Meidän pitäisi tarkistella sitä onko meillä hallinnollisia esteitä liittyen niihin mahdollisuuksiin, joita on virallisen työn osalta. Belgiassa viime aikoina ollaan paljon investoitu sähköiseen tiedon siirtoon viranomaisilla ja esimerkiksi rakennustyömailla työntekijöiden rekisteröimiseen. Tämän lisäksi Slick huomauttaa, että työnantajat ovat erittäin luovia, eivätkä pysähdy maiden rajalle, vaan käyttävät hyväkseen tiettyjä tilanteita ja voisivat käyttää esimerkiksi postilaatikkofirmoja hyödykseen, kun tällaisia pätkätyöläisiä palkkaavat. Kiitos. Jos kysymyksestä ammattiliittojen ponnistukset, niin yksi myöskin voi olla se, että ammattiliitot ovat siellä, että ne pyrivät lisäämään tietoisuutta työntekijöiden piirissä, eli ensimmäinen toimi on tiedottaa työntekijöitä oikeuksistaan ja käydä lävitse heidän tilanteensa ja kertoa heille, missä tapahtuu väärinkäytöstä ja mitä heidän oikeutensa ovat kansallisella On olemassa eri jäsenvaltioiden elimiä, joita on luotu tällaisen tiedon antamiseksi työntekijöille. Sitten, kuten sanoin, että on työehtosopimusten tehtävä estää tällainen pimeä työ, koska on tutkimuksessa osoitettu, miksi kansainvälisen työjärjestön tutkimuksissa, että palkkataso on ratkaiseva ajatellen pimeän työn määrää eri jäsenvaltioissa. Jos on hyviä työtosopimuksia ja kunnollinen palkkataso, hyvä palkkataso, silloin se vaikuttaa siihen, miten paljon on pimeää työtä. Siksi minä olen viitannut näihin työsopimusneuvottelumekanismeihin aiemminkin. Tietysti työ, ammattiliittojen rooli on todella siis Tietyissä valtioissa näin on enemmän kuin toisissa. Niillä on paikkansa siinä, että ne menevät yrityksiin katsomaan, mitä ovat, mitkä olis, millaiset ovat työskentelyolosuhteet. Ja siinä mielessä tämä on meille tärkeää. Meidän on tärkeää se, että ammattiliitolla on mahdollisuus käydä tutustumassa tilanteeseen yrityksissä ja nähdä, mitä siellä tapahtuu. Ehkä vielä yksi kommentti vielä. Te kysyitte siitä, miten me sääntelemme pimeän työn tekijöitä ja meidän vastauksemme, mielipiteemme olisi, että olisi apua jos siitä, jos oikeudelliset seuraamukset, kun on havaittu, että on työntekijöitä, jotka tekevät pimeää työtä, että katsotaan, että he että heitä sitten kohdataan kuin no, tavallisia työntekijöitä, normaaleja työntekijöitä, ja silloin se varmastikin vähentäisi pimeän työn määrää. Are there any shadow... Kiitos. Onko täällä paikalla varjoesittelijöitä? ECRn, EFDDn. Uh, is that EPP? Yes. If you make a short question from... E- Jos EPP ensin esittää lyhyen kysymyksen, GUE, EFDD ja ECR. And Kuneva, of course. Ja Kuneva tietenkin, tietenkin. Aloitetaan Rova Kunevasta. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να όμως δεν τα κάνω ερώτηση. Kiitos. Haluaisin esittää kysymyksen. Työntekijöiden oikeuksien varmistaminen on kulttuurikysymys, yhteiskuntakysymys. Ei se ei voi olla teknistä ja taloudellista edistystä työntekijöiden terveyden ehdoilla. Meidän työntekijämme ovat joutuneet hyvin vaikeisiin tilanteisiin, mitä tulee nimenomaan heidän terveyteensä ja oikeuksiinsa, ja sen vuoksi he ovat kääntäneet katsensa meidän suuntaamme. Sen vuoksi olisi hyvin tärkeää, että me ryhdymme käsittelemään pimeää työtä Euroopan tasolla. Mutta tämä on vasta alku, koska eurooppalainen yhteistyö ja tiettyjen käytänteiden vaihtaminen – auttaa kansallisia viranomaisia heidän omassa politiikassaan. Meidän täytyy ankkuroida tällaiset säännöt, joilla me voimme mahdollisimman parhaalla tavalla taistella tätä ilmiötä vastaan. Työnantaja, jotka vielä ehkä ovat epäileviä tällaisten pakollisten toimenpiteiden käyttöönotosta, niin heidän täytyy miettiä myös äh, epäreilua kilpailua samalla, kun huomioivat työntekijöidensä oikeudet ja terveyden. Sen vuoksi meidän täytyisi parhaalla mahdollisella tavalla saada työntekijät mukaan. Meillä on paljon opittavaa myös heidän kokemuksistaan. Meidän täytyy olla hyvin varovaisia, kun me päätämme näistä säädöksistä – kuten myös komissio ehdotuksessaan sanoo, työntekijän täytyy voida aktiivisesti osallistua, kun valmistellaan erilaisia ehdotuksia. Euroopan parlamentilla täytyy myös olla sanansa sanottavana, kun ankkuroidaan tämän foorumin ohjelmaa. Kiitos. Thank you, uh, and... Kiitos. Sitten puheenvuoro uh, Rova Romaa Topsille EPPstä. Question. If possible. Ihan lyhyt kysymys. Yes, maybe a short comment. Ehkäpä lyhyt kommentti, jos sallitte. Paljon kiitoksia hyvät kollegat tästä mahdollisuudesta jakaa muutamia sanasia kanssanne aiheeseen liittyen. Luonnollisesti Kiitän kaikkia ponnistuksia, joiden tarkoituksena on vähentää pimeää työtä kaikissa jäsenmaissa ja myöskin kaikkia mahdollisuuksia, joiden kautta pimeää työtä voitaisiin vähentää, kuten tiedon vaihtoa, analyysiä, parhaiden käytänteiden vaihtoa jäsenmaiden välillä. Mutta silti olen sitä mieltä, että meidän pitäisi olla tietoisia seuraavista tosiasioista, jos haluamme onnistua tässä toimessa aivan aluksi. Meillä pitäisi olla käytössämme tarkka määritelmä pimeälle työlle. me määrittele etukäteen pimeää työtä, päämäärä on vaikea saavuttaa. Meidän täytyy aluksi tietää myöskin se, mitkä syyt ovat tälle ilmiölle. Ne vaihtelevat todennäköisesti maasta toiseen, mutta minä olen varma, että suurimmassa osassa tapauksia pääsyy on siinä, että työnantajan maksut ovat liian raskaat. Jos haluamme tuloksia, meidän täytyy myöskin ehdottaa tapoja välttyä näiltä syiltä, jotka tämän tyyppiseen pimeään työhön johtavat. Ja yhteenvetona haluaisin liittyä niihin, jotka ovat tätä aikaisemmin käsitelleet. Nimittäin työntekijät eivät aina halua joutua itsensä työllistäviksi ihmisiksi eh, siksi, että välttyisivät verotaakalta. Usein on niin, että työnantaja haluaa välttyä raskailta maksuilta ja pakottaa työntekijänsä ryhtymään toisen tyyppiseen työhön, nimittäin ryhtymään yrittäjäksi tätä ongelmaa täytyy tutkia eri näkökulmista. Kiitos. Ja sitten Rova Harkin ECR-ryhmästä. It's McIntyre, but yes, thank you. Meni on McIntyre, mutta kiitoksia kuitenkin. Niin, aluksi haluaisin kiittää esityksiä, joita olemme kuulleet tänä aamuna. Ja myöskin haluamme kiittää esittelijäämme. Minä pidän hyvänä tätä kehitystä, joka liittyy siihen, että luotaisiin tällainen foorumi eh, tätä tiedonvaihtoa varten jotta voidaan vaihtaa myöskin tietoa varhaista käytänteistä ja luoda yhteinen käsitys siitä, mitä on ilmoittamaton tai pimeä työ. Meillä on komissiolta selkeä määritelmä siitä, mitä pimeä työ on, eli mikä tahansa maksettu toiminta, jotka ovat luonteeltaan laillisia, mutta joita ei ole, jos ilmoittuu julkista viranomaisia, siis mikä tahansa laiton toiminta liittyy, on tämän määritelmän ulkopuolella. Kun me emme siis puhu siitä, me puhumme laillisista toiminnoista, mutta joista ei siis ole ilmoittu viranomaisia. Tämähän on vakava kysymys, tämähän vaikuttaa kaikkiin jäsenvaltioihin, ja se on käsittääkseni erityinen ongelma nimenomaan veronkierron ajalta ja myöskään, kannalta ja myöskään sitä kannalta, että pyritään väärin perustein samaan tiettyjä sosiaalisia korvauksia. Ja tämä aiheuttaa myöskin epäoikeudenmukaista kilpailua, epä, vääristynyt kilpailua niin yritysten kannalta, jotka pyrkivät noudattamaan lakia ja myöskin ilmoittavat kaikesta toiminnassa asianmukaisesti. Ja uskoakseni jäsenvaltioiden tai vaihtelee kovasti tämän pimeän työn laajuus ilmiönä, joten ratkaisu, jossa yksi koko sopisi kaikille, on sellainen, mitä ei voida soveltaa ja joissakin, joitakin, jos voidaan sanoa, että eri maat hyötyvät eri tavoin tästä foorumista. Minä itse edustan täällä West Midlandsin aluetta yhdistyneessä kuningaskunnassa. Minun on varmistettava, että me saamme hyvää vastinetta rahalle, siis veromaksajille. Ja minä tiedän, <clears throat> että omassa maassani tämän ongelman kokonaissuuruus on huomattavasti pienempi kuin monissa muissa maissa. Joten <clears throat> olisin kiinnostunut olin, olin kiinnostunut kuulemaan siitä, mitä Business Europe totesi siitä, että pitäisi olla helpompaa ja vähemmän kallista se, että ilmoitetaan työstä viranomaisille tai Joissakin maissa tämä tapahtuu neljässä päivässä, joissakin maissa tämä vie 40 päivää, että siis tehdään tällainen ilmoitus viranomaisille, ja tämä on sellainen, se kohdattaa kustannuksia. Joten selvästikin lakia on sovellettava, se on pantava toimeen, mutta meidän on valmistettava, että meillä on hyviä säädöksiä, parempia säädöksiä siellä, missä mahdollista, jotta ihmisten on helpompi noudattaa näitä säädöksiä. Olen tietoinen siitä, että neuvostossa, neuvoston asiakirjassa on huolestuneisuutta siitä, että on olemassa luettelo aloitteista, joka ei ole täysin kattava, mutta joka kuitenkin olisi samaan aikaan pakollinen – Minusta tämä on hyvä ajatus. Minusta pitäisi olla vapaaehtoinen lähestymistapa, mikä olisi jotain sellaista, mitä kaikki voisivat tukea. Kiitos. Well, we are almost running. No, me olemme lähes nyt menneet ajan loppuun, mutta Alderyhmästä Jana Tuulhan oli varjoesittelijä tässä, joten varjoesittelijät ensin. E sitten edustaja. Entro subito nel merito di questa proposta. Ehm, la lot... Kiitos. Itse asiakysymys eli taistelu pimeää työtä vastaan on hyvin tärkeä ja hyvä taistelu. Varsinkin minun kotimaassani me olemme hyvin korkealla luettelossa, mitä tulee pimeään työhön johtuen juuri siitä, että tämä on niin suuri ongelma, niin minä todellakin pidän hyvänä tätä aloitetta. Tämä on paras mahdollisuus viedä tätä taistelua eteenpäin. Meillä on hyvin eh, suuria eroja jäsenvaltioiden kesken ja mm, tämä foorumi on hyvä asia keskustella, ettei tule päällekkäisyyksiä meidän täytyy miettiä, mikä on tämän foorumin eh, lisäarvo, mitä hyötyä siitä on kansalaisille. Me ajatellen sitä, että tästä tulee myös eh, rasiten budjetille. Kyllähän tämän täytyy siis sitten olla suhteessa kohtuullisiin tuloksiin. Ja sen vuoksi käynykin tässä nyt komission puoleen ja toivon saavani vastauksen. Kuinka usein tämä foorumi sitten eh, tapaisi? Kuka valitsee sinne henkilöt? Millä tasolla? Mitä, miten komissio sitten aikoo esimerkiksi edistää kansalaisyhteiskuntaa? Kunnan osallistumista, eikä vain tarkkailijana. Tässä on paljon kysymyksiä, jotka tarvitsevat syventävää keskustelua ja toivon mukaan komissio kykenee vastaamaan näihin kysymyksiin. Me tarvitsemme konkreettisia ratkaisuja. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Eurooppa ja hallitukset reagoivat, eivätkä vain puhu. It's shadow from the Greens here. Onko vihreiden varjoesittelijä paikalla? Terry, ole hyvä. Yeah, thanks for giving me the floor. Um... Kiitoksia puheenvuorosta ja kiitoksia paljon näistä ajatuksista, joita olemme kuulleet. Omalta kannaltamme me olemme sitä mieltä, että on erittäin, erittäin tärkeää aloittaa tämä hyvin tärkeä työ. Olen myöskin sitä mieltä, että siitä näkökulmasta, mitä Euroopan unioni voi tehdä, koordinoitu lähestymistapa ei hyödytä vain niitä maita, joissa tämä pimeytyy on suuri ongelma, mutta lopulta kaikki Euroopan unionin jäsenmaita, sillä pimeä työ lopulta tulee muuttumaan ongelmaksi kaikissa niissä. Se tulee pahentamaan taloudellista ja yhteiskunnallista tilannetta lopulta koko Euroopan unionissa. Olen sitä mieltä, että monia tärkeitä asioita on jo sanottu. Haluaisin vain korostaa yhtä niistä – mielestäni meidän pitää olla hyvin varovaisia siinä, että me käytä pimeää työtä tekosyynä eh, olemassa olevien työsuojelustandardien alentamiselle esimerkiksi työmarkkinoilla. Uskoakseni menneisyydessä olemme huomanneet, että erityisesti maissa, joissa eh, sosiaaliturva toimii hyvin, pimeä työ on harvinaisempi ongelma. Uskoakseni Siis pimeä työ ei voi olla mikään synonyymi sille, että haluamme alentaa työsuojelu vaatimuksia esimerkiksi. Tämä täytyy tehdä hyvin selväksi. Ja näissä ennakkoehdoissa Tämän suhteen on jo aluksi todettu hyvin lyhyesti, että luonnollisesti kriisi on pimeän työn käyttöön vaikuttanut ehkäpä Green voisi hiukan enemmän puhua tästä, minkä tyyppisiä vaikutuksia olemme havainneet, onko pimeä työ kasvanut suuresti ja mitä voimme tehdä sitä vastaan. Ja sitten toinen kysymys, joka on tässä esitetty usein, hyvin haavoittuvasti ryhmät työmarkkinoilla ovat pimeän työn kohteena. Te puhuitte tässä ennakkoehkäisystä. Mitä voisimme tehdä näiden ryhmien suojelemiseksi? Puhumme työttömistä ja nimenomaan nuorista. Mm ja kuinka tämä voitaisiin ottaa ennaltaehkäisy lähestymistapaan mukaan tässä foorumissa? Kiitos. Onko paikalla vielä varjoesittelijöitä, jotka eivät ole saaneet esittää kysymystään? No, minun täytyy lopettaa tämä tähän sen vuoksi, että te voitte nyt vastata. Kaksi-kolme minuuttia, Roquin, kaikkiin näihin kysymyksiin, koska sitten meidän aikamme on loppu. ainakin muutama reaktio näihin kysymyksiin. Oui, je ne pourrais pas répondre en effet. Euh, niin, en todellakaan voi vastata kaikkiin kysymyksiin, mutta mielelläni välitän nämä äh, vastaukset, tarkemmat vastaukset äh, sitten parlamentin jäsenille, jotka kysymyksiä ovat esittäneet. Haluaisin tässä vain korostaa sitä, että kuten tiedätte, komission ehdotus on työn alla, mutta neuvosto on edennyt. Yleinen lähestymistapa on Italian puheenjohtajuuskaudella muutama viikko sitten saatu laadittua. Ja nyt foorumin etenemisen osalta olemme hyvin kärsimättömiä. Odotamme työtä esittelijän Euroopan parlamentin kanssa, jotta voisimme aloittaa toiminnan mahdollisimman nopeasti vuonna 2015 nyt neuvoston kanssa ja luonnollisesti komission tuella trilogiassa täytyy näistä erityisehdotuksista tarkemmin vielä neuvotella. Määritelmään liittyen uskoakseni tässä ei pidä piilotella sitä, että keskustelu asiasta käydään ja me toivomme, että foorumi voi auttaa meitä eteenpäin. Me olemme ehdottaneet peruslähtökohtaa, kuten eräs jäsen mainitsi, se on olemassa, jotta voisimme korostaa sitä, että me emme käsittele kaiken tyyppisiä laittomia toimia, kuten rahanpesua ja huumekauppaa, vaikka tietyissä tapauksissa on selvää, että pimeä työ voi liittyä myöskin rikollisuuteen. Meidän täytyy jatkaa töitä jäsenmaiden kanssa ja ottaa huomioon tässä korostan asiaa. Komissio on täysin tietoinen siitä, että eroja jäsenmaiden välillä on olemassa, kokemukset ovat erilaisia, puitteistot ovat erilaisia. Meidän täytyy jatkaa jäsenmaiden ja, ja asiantuntijoiden välistä yhteistyötä, jotta voisimme puuttua pimeään työhön paremmin. Tämä on yksi foorumin tarkoitus. Tarkoitus on päästä strategiassa paremmin eteenpäin. Me olemme sitä mieltä, että että tarvitaan kaikkien jäsenmaiden osallistumista. Tämä tekisi eron verrattuna kokemuksiin, joita meillä tähän mennessä on ollut. Ne ovat erilaisia. Tämä ei estä sitä, että foorumi voisi jopa ohjelmassaan, työohjelmassaan määritellä prioriteetit ja että meillä olisi jonkin verran toimia, jotka ainakin aluksi voisivat äh, toteutua jäsenmaiden ryhmien välillä asiantuntijaryhmissä ennen kuin ne laajennettaisiin koskemaan kaikkia jäsenmaita. Sitten päämäärä kysymykseen liittyen, mikä aloitteen päämäärä on, se on mainittu aloitteessamme parempi eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön noudattaminen työmarkkinoiden laadun tukeminen, työmarkkinoiden laajentaminen, sosiaalinen inkluusio ja kolme suurta päämäärää, yhteistyön parantaminen eri jäsenmaiden viranomaisten välillä, teknisten kapasiteettien kasvattaminen, kun käsitellään rajat ylittäviä ilmiöitä pimeän työn alalla ja myöskin kiireellisyyden tunteen kasvattaminen jäsenmaissa pimeän työn osalta. Näihin yksityiskohtiin voin palata myöhemmin. Thank you for, uh... Kiitos. Meillä ei nyt ole enempää aikaa, koska tulkkaus loppuu. Eli minun täytyy nyt uh, päättää tämä kokous ja kiittää teitä siitä, että te tulitte tänne ja yrititte vastata kaikkiin näihin kysymyksiin. Vaikkakin tässä nyt äh, oli jäseniä, jotka eivät äh, kyenneet esittämään kysymyksiänsä, koska me oli, meitä oli niin monta, jotka halusivat tässä esittää kysymyksiä pimeästä työstä. Työ jatkuu parlamentissa Ja toivon mukaan saamme tästä aiheesta hyvän mietinnön aikaiseksi. Kiitokset kaikille, kiitokset panelille ja kiitokset kaikille, jotka esititte kysymyksiä valiokunnassa ja olen pahoillani, että kaikki eivät saaneet puheenvuoroa. Me jatkamme tänä iltapäivänä hieman myöhemmin. Uudet keskustelut, mutta ei mitään paneleita. Kiitos.